Good afternoon, colleagues. Um, we will begin. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan kokous. Jos esityslistaan ei ole huomioita, niin se hyväksytään. Muutama lyhyt puheenjohtajailmoitus. Tulkkausjärjestelyt kroatia ja geelinkieli eivät ole käytössä tänään. Muita ilmoituksia ei ole. Yksi nopea henkilökohtainen ilmoitus kuuden vuoden aikainen assistenttini Aniban on viimeistä päivää täällä parlamentissa tänään. Halusin vain kiittää häntä. Hän on tuolla. Haluaisin kiittää häntä kaikesta tehdystä työstä ja asettaa kiusalliseen tilanteeseen valiokunnan edessä, mutta kiitos kovasti. Thank you very much, colleagues. Uh, kiitos tästä kollegat. Samassa hengessä myös pieni ilmoitus Monet varmaan olivat mukana äänestyksissä viime viikolla. Kiittäisin tästä. Monet kollegat tiedän eivät päässeet paikalle tänään, mutta kiittäisin siitä. Oli hyvä, että pääsitte tänään kuuntelemaan puheenjohtajavaltion kollegoita. Ihan mainitakseni pöytäkirjaa varten. Niin viime viikolla sanoin, että oli ennennäkömätön määrä trilogeja, jotka olivat käynnissä tai lähellä päätöstä. Siis tämän valiokunnan osalta näin on, mutta 44 live-kokousta viime kalenterivuonna. Se on enemmän kuin millä muulla valiokunnalla. Enemmän työtä on tehty täällä kuin missään muussa valiokunnassa. Ja osallistumisaste on ollut korkein tässä talossa, joten haluaisin kiittää kaikkia teitä. Niin, Ei nyt ole tietenkään mistään numerokilpailusta kyse, että me olemme parhaita, vaikka tietysti voidaan mutta siis tämä itse asiassa liittyy vieraisiimme. Ja liittyy itse asiassa siihen, että trilogeissa on tavattu monia vanhoja ystäviä. Ja monet asiat ovat lainsäädäntömielessä odottaneet loppuun saattamista vuosia ja Libersihteeristöä kiitän, sen kanssa on tehty työtä, mutta tietysti myös jäsenten avustajat, myöskin varjoesittelijät, kaikki ovat tehneet kovasti töitä ja siis myös avustajat ovat olleet mukana muuttamassa lainsäädäntöä enemmän kuin missä muussa valiokunnassa. Ja tätä on tehty ulkoisten tekijöiden paineessa, pakolaiskriisi, turvallisuusongelmat, joita on ollut johon on täytynyt reagoida näistä syistä. Tämä on suuri saavutus, jota olette, jonka olette saavuttaneet viime, vuo- viime vuotena. Tästä kiitos. Siis lisänä tähän työohjelmaan yksityisen suojakonferenssi, siis, mutta lainsäädäntötyö on ollut suuri saavutus. Kiitos kollegat kaikesta, jota olette tehnyt, tehneet viime vuonna, tai siis tänä vuonna. Siis halusin sanoa tämän alkuun, kun loppua kohti kollegoita lähtenyt, niin että olisi kuulleet tätä. No, tästä pääsenkin tietysti oikein hyvin seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on Luxemburgin puheenjohtajakauden johtopäätökset sisä- ja oikeusasioissa. Tietysti ei mikään kosmettinen kiitos, vaan aidot kiitokset kaikki kollegat, jotka ovat trilogissa olleet mukana. Näen teitä täällä, jotka olette olleet mukana kolmikantaneuvotteluissa. Joku minulle selittikin, että tämä kertoo, että Luxemburgin puheenjohtajana Etienne se oli yksi pitkä neuvoston kokous. On se ollut vähän enemmänkin Luxemburgin puheenjohtajana. Kuusi kuukautta. Hyvin tehnyt kovasti työtä, myös hyvin hienotunteisesti tehnyt työtä lainsäädäntöohjelman kanssa ja myöskin on reagoitu tiukimpiin ongelmiin, joita EU on kohdannut. Ja olette osoittaneet, että olette tehneet sen hyvin menestyksekkäästi ja tästä keskustellaankin sitten yksityiskohtaisesti jäsen kanssa, mutta omat kiitokseni teille siitä, mitä olette tehneet. Keskustelu alkaa. Sitten niille, jotka eivät tunne, niin Etienne Schneider on varapääministeri ja sisäisen turvallisuuden ministeri. John Asselborn on turvapaikka-asioiden ja maahanmuuton ministeri. Ja sitten tietysti Felix Brass, joka on oikeusministeri. Hienoa, että kaikki olette paikalla. Sitten miten keskustelu etenee käytännössä. Ymmärrän, että Johnin täytyy lähteä aika pian, joten tee ensin ja otetaan sitten heti sen perään kysymyksiä pakolais- ja maahanmuuttoasioista sitten muut ministerit siitä eteenpäin, koska tiedän, että teillä on hyvin tärkeä hallitusten välinen kokous sitten tämän jälkeen. John Asselborn, joka vastaa ministerinä maahanmuutosta ja pakolaisasioista. Olkaa hyvä. President, eh, donc... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Puheenjohtajakautemme alusta lähtien, niin kuin tiedätte, unioni on joutunut toimimaan suuren maahanmuuttokriisin ytimessä. Tilanne kehittyy jatkuvasti, draamoja on syntynyt ja tilanne on hyvin monimutkainen, ennen kulmattoman monimutkainen. Olemme olleet vaikeiden tilanteiden edessä ja on, oltava, on, on täytynyt reagoida hyvin nopeasti. Tähän me olemme pyrkineet. Me olemme saaneet myös kokonaistyön perustan, maahanmuutto, vastaanotto, ulkorajan valvonta ja turvallisuusalalla. Puhumme paketista, jossa on toimia ulkorajoista, myös unionin sisäisestä tilanteesta. Tämä heijastelee kriisin monimutkaisuutta ja sitä, että on löydettävä kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Puheenjohtajavaltio on pitänyt tärkeänä solidaarisuutta ja vastuuta peruskäsitteinä. Ne ovat Euroopan politiikan peruspilarit. Näitä arvoja täytyy siis toteuttaa niin, että ne näkyvät myös konkreettisissa toimissa. Ensinnäkin, miten otamme vastaan henkilöt, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua? Piti päästä sopimukseen sopimuksesta, miten toimitaan sisäisten siirtojen ja uudelleen sijoittamisten kanssa unionissa. Tässä me pääsimme eteenpäin. Yhteisymmärryksen löytäminen oli hyvin vaikeaa, niin kuin tiedätte. Läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa haluan vielä kerran kiittää Euroopan parlamenttia. Oli, pystyimme löytämään sopimuksen 160 000 ihmisen uudelleen sijoittamisesta sisäisistä siirroista – nyt vastassamme on haaste, joka liittyy täytäntöönpanovaiheeseen. Nyt tilanne on riittämätön ja meidän on tehtävä työtä kärsivällisesti ja ahkerasti. Järjestelykeskus on aika abstrakti käsite. Nyt olemme täytäntöönpanon alkuvaiheessa. Haluan korostaa sitä, että kun järjestelykeskus käsitteenä, tämä hotspot on käsitteenä varsin uusi, niin nyt ne käynnistyvät, toimivat jo konkreettisemmin Italiassa ja Kreikassa. Paljon on vielä työsarkaa tällä alalla, mutta nyt on jo tie näkyvissä. Olen itse nähnyt paikan päällä, mikä tilanne on. Emme voi hyväksyä sitä, että jotkut haluavat vetäytyä sitoumuksistaan. Tällainen solidaarisuuden puute vaarantaisi koko perusajatuksen sisäisissä siirroissa Kyse oli siitä, että kansallisesti toimittaisiin ja pohdittaisiin, miten tässä toim- oikein toimitaan. Mutta nyt meillä on mukana 28 jäsenvaltiota ja sitten myös Sveitsi ja Islanti ja Norja, Liechtenstein. Nekin haluavat tehdä Euroopan äh, puitteistossa yhteistyötä. Näiden sisäisten siirtojen tulisi muodostaa oikeastaan peruskäsite silloin, kun ajattelemme näitä henkilöitä ja osoittaa solidaarisuutta äh, pakolaisia kohtaan. Kyse on myös humanitaarisesta vastaanotosta. Äh, tässä olemme tehneet sopimuksen Turkin kanssa. Emme halua herättää sellaisia odotuksia, joita emme voi sitten kunnioittaa, kun ajattelemme uudelleen liikkumista unionin alueella – sisäisten siirtojen ja uudelleen sijoittamisen suhteen ajateltiin, että tässä näitä voitaisiin käyttää vaihtoehtoina, mutta nyt kyseessä on globaali kriisi ja on puututtava maahanmuuton varsinaisiin syihin ja juuriin. Monilla jäsenvaltioilla on kova taakka, monilla mailla on vielä suurempi taakka kuin jäsenvaltioillamme. Sen takia puheenjohtajavaltio on vahvistanut yhteistyötään myös rahoitusalalla operationaalisesti eh, niiden maiden kanssa, jotka toimivat tässä kysymyksessä eturintamassa. Olemassa olevan yhteistyön lisäksi neuvosto on kuukauden kuukauden aikana tehnyt eh, aloitteita myös Afrikan suuntaan. Mainitsen myös Valletan huippukokouksen marraskuun 6-9. päivä. Meillä on myös Etiopian kanssa tehty yhteistyösopimus. Länsi-Balkanin maat täytyy muistaa ja myös Lähi-Ittä. 8. lokakuuta järjestettiin korkean tason kokous, jossa käsiteltiin Länsi-Balkania ja Afrikkaa, Lähi-Itää ja sitten meillä on marraskuulta myös Turkin kanssa tehty yhteistyösopimus. Yhteistyön täytyy olla kuitenkin syvällisempää. Ne päätelmät, jotka hyväksyttiin ja toimintasuunnitelma, joka esiteltiin, ei saa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. On oleellista, että tämä toteutuu konkreettisina hankkeina ja on myös seurantaa, jotta voimme arvioida vaikutuksia paikan päällä. Kun ajatellaan unionin vastuuta, niin ne, jotka tarvitsevat suojaa, niin heidän tulee tästä järjestelmästä hyötyä myös rajoja unionissa on suojeltava ja on myös palautettava, ikävä kyllä ne, jotka eivät kansainvälistä suojelua ansaitse. Kyse on myös laittomasta maahanmuutosta. Silloin kun puhe on laillisesta maahanmuutosta, niin sitä tulisi rohkaista. Meidän on toimittava uskottavasti. Sen takia meillä on oltava myös tehokas palauttamispolitiikka. Tämä pätee entistä enemmän niissä olosuhteissa, joissa nyt joudumme toimimaan. Sen takia Luxemburgin puheenjohtajavaltiona on hyväksynyt päätelmät, täsmälliset päätelmät tehokkaammasta palauttamisjärjestelmästä. Meidän tulee välttää sitä, että Italian ja Kreikan järjestelykeskusten kautta syntyy sellaisten tulijoiden ruuhkaa, joita ei voida palauttaa Tähän kysymykseen liittyvät myös turvalliset kolmannet maat. Tässä yhteydessä Frontexin mandaattia on uudelleen tarkasteltu. Sillä on keskeinen rooli. Pidän tervetulleena komission ehdotusta tällä alalla viime viikolta. Meidän tulee täyttäntöön panna Schengenin konsolidointi ja yhteinen ulkorajojen valvonta tarvitaan yhteistä vastuuta ja vähemmän kansallista suvereniteettia nyt, kun haluamme kuroa umpeen ne vajeet, joita järjestelmässä on. Tämä toteutuu, kun olemme arvioineet Schengen järjestelmän toimintaa myös paikalla tehdyin tarkistuksen ja vierailuin. Ulkorajojen valvonta tässä maahanmuuttokriisissä on ollut aivan perusteltua sisäisen turvallisuuden näkökulmasta – Kuuden kuukauden jakso on tulossa maaliskuussa Saksassa tiensä päähän Itävallassa, Norjassa, Ruotsista ja Maltalla. Näin tulee käymään tämän jälkeen. Jos sitten ehdot täyttyvät, niin täytyy toimia Euroopan tasolla tämän määräajan umpeuduttua. Kun nyt Jäämme odottamaan kansallisia päätöksiä määräajoista silloin, kun kyse on sisärajojen valvonnasta maahanmuuttokriisin yhteydessä. Jos emme valmistuisi Euroopan tasolla äh, tilanteeseen, niin se olisi vastuutonta toimintaa suhteessa kansalaisiimme. Sen takia ulkorajojen äh, tilanne on välittömästi otettava käsittelyyn. Tämän on myös toimittava niin, että kehitämme vaihtoehtoisia ratkaisuja tässä rinnalla. Luxemburg on voinut saada Euroopan parlamentin kanssa neuvottelut valmiiksi tutkijoita ja opiskelijoita silmällä pitäen. Näin voimme hyötyä Euroopassa myös entistä enemmän huippuosaajista nuorten keskuudessa ulkorajojen valvontaa tulee siis vahvin, vahvistaa ja meillä on oltava avointa, mutta valvottua maahanmuuttopolitiikkaa ja näin Schengenin sääntöjä voidaan täysin kunnioittaa ja myös turvapaikkasääntöjä voidaan täysin kunnioittaa, jotta turvapaikkasäännöt tulevat sovelletuiksi yhtenäisesti, niin jäsenvaltioiden säännöt on oltava harmonisoidut. Meillä on huomioitava markkinoille pääsy, sosiaalietuisuudet ja integrointi. Ei riitä se, että meillä on yhteisiä sääntöjä, vaan on voitava taata yhtäläinen täytäntöönpano. Näin ollen tarvitaan päätöksissä lähentymistä ja myös oikeudenkäyttöalueissa lähentymistä. Tässä mielessä voitaisiin kuvitella, että meillä olisi samantapainen järjestelmä käytössä kuin mikä meillä on patenttien suojan osalta käytössä. Haluan, että olemme kunnianhimoisia, yhteistyötahtoisia silloin, kun kyse on maahanmuuttopolitiikasta ja ulkorajoista. Sitten tärkeä aihe Euroopan parlamentille ja myös Luxemburgille puheenjohtajavaltiona, nimittäin oikeusvaltio. Joulukuussa 2014 Italia puheenjohtajavaltiona neuvostossa ja jäsenvaltiot kokoontuivat neuvoston muodostelmassa ja antoivat päätelmät, joihin ne sitoutuivat niin, että järjestettäisiin vuosittainen vuoropuhelu ja näin voitaisiin puolustaa oikeusvaltion periaatteita Euroopan unionin sisällä. Yleisasiain neuvostossa Luxemburgin puheenjohtajavaltiona yhdessä jäsenvaltioiden kanssa antoivat myös seurantaa näille päätelmille niin, että käytiin ensimmäistä kertaa vuoropuhelua oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta jäsenvaltioissa. Haluaisin muistuttaa, että artikla 2 perussopimuksessa toteaa, että oikeusvaltion periaatteet ovat yksi perusperiaatteista, joille unioni nojaa. Näin ollen täytyy toteuttaa kunnioituksen kulttuuria oikeusvaltion periaatteiden hengessä. Luxemburg on valvonut sitä, että tämä vuoropuhelu toteutuu objektiivisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvoisen kohtelun hengessä kaikissa jäsenvaltioissa. Luxemburg on tyytyväinen siitä, että näkemysten vaihtoa on käyty tasa-arvoisessa hengessä. Jäsenvaltioilla oli mahdollisuus esitellä parhaita käytäntöjään ja niitä haasteita, joita on tullut vastaan kansallisesti, jotta haasteisiin voidaan myös yhdessä vastata. Tämä vuoropuhelu oli onnistunut ja jäsenvaltiot ovat aktiivisesti osallistuneet keskusteluun, tuoneet esille kansallisia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä. Neuvosto kävi näkemysten vaihtoa oikeusvaltion tilanteesta digitaaliaikakaudella. On tehty ehdotuksia siitä, että oikeusvaltiota tulisi vahvistaa, kun kehitetään digitaalisia sisämarkkinoita. Meillä on myös keskusteluasiakirja, jonka Luxemburg esitteli. Näin ollen ehdotimme, että syvällisesti perehtyisimme lukuisiin keskeisiin kysymyksiin, muun muassa ilmaisuvapauteen, internetin hallinnointiin, tietosuojaan, ja myös kyberturvallisuuteen. Luxemburg katsoo, että dialogin, poliittisen dialogin käynnistäminen oli tervetullut kaikkien jäsenvaltioiden näkökulmasta marraskuussa. Näin voimme havaita ne alat, joilla tarvitaan vielä lisäponnisteluja kansallisesti ja myös Euroopan tasolla. Keskustelu oikeusvaltion periaatteista Euroopassa ei ole pelkästään abstraktia pohdintaa kun kyse on oikeuslaitoksen toiminnasta, äh, jos on pyrkimystä äh, hillitä tai tukkia tiedotusvälineiden suita, puuttua oikeuslaitoksen toimintaan, tämä on perusarvojen vastaista. Perussopimukset ovat hyvin selkeät, kun ajatellaan Kööpenhaminan äh, kriteereitä. On myös velvoitteita, joita toimiimilla on. On tuomittava kaikki rikkomuspyrkimykset näiden periaatteiden osalta kun kyse on jäsenvaltioiden sisäisistä kysymyksistä ja oikeusvaltion periaatteista, niin silloin oikeusvaltion periaatteiden osalta tällaisia sisäisiä kysymyksiä ei ole, vaan ne ovat yhteisiä asioita. Hyvin tärkeä osa keskustelua on käyty myös oikeusvaltion ja toisaalta terrorismin vastaisen taistelun välisistä suhteista. Maahanmuuttokriisi on myös taustana tässä keskustelussa. On toimittava niin, että täysin kunnioitamme unionin perusarvoja mukaan luettuna oikeusvaltion periaatteet. Katsoimme, että on tarpeen paremmin koordinoida vihapuheen vastaista työtä, perusarvojen vastaista, perusarvojen parantamiseen pyrkivää työtä ja näin meillä oli rakentava näkemysten vaihto, joka sitoo myös jäsenvaltioita, jotta oikeusvaltion periaatetta kunnioitetaan. Täytyy toteuttaa myös itsekriittistä lähestymistavaa jäsenvaltioissa. Olen tietoinen siitä, että ensimmäinen vuoropuhelu on vasta pieni askel eteenpäin. Tietysti jäsenvaltioissa on koettu melkomoisia vallankumouksia tällä alalla, ja tämä vahvistaa näkemystäni siitä, että meidän tulee vielä enemmän omista voimavaroja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen Euroopan unionin sisällä. Euroopan parlamentti on osoittanut tietä tällä alalla, kun 15. joulukuuta hyväksyttiin päätöslauselma Unkarin tilanteesta. Seuraan mielenkiinnolla Euroopan parlamentin keskusteluja Puolan tilanteen osalta. Puhemies Schulz ilmoitti tästä, että aiheesta keskusteltaisiin tammikuun täysistunnossa. Kiitos. Thank you very much, John, uh, for the... Kiitos saan tästä. Jos sopii, niin nyt olisi 17 puheenvuoropyyntöä kollegoilta. Eli ajattelin, että monet kollegat haluat kysyä pakolaisasioista, mutta myöskin yhdistelmäkysymyksiä muista aiheista. on sovittu, että Etien puhuisi noin seitsemän minuuttia, joten Felix myös, joten jos tämä nyt voidaan saada nopeasti, niin tämä voidaan hoitaa, mutta ensin äh, herra Asselborn ja sitten, mutta te kaikki olette puheenvuoropyyntölistalla, voitte kysyä mitä haluatte kaikilta kolmelta. Etienne Schneider seuraavaksi, olkaa hyvä. Cher monsieur le président, mesdames, messieurs, les... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Hyvät edustajat, minulle oli kunnia nyt esitellä Luxemburgin puheenjohtajakauden päälinjat koskien sisäistä turvallisuutta ja terrorismia. Kaksi merkittävää tapahtumista leimasivat meidän kuuden kuukauden puu- kautta, Ensinnäkin tämä Talis, talis epäonnistunut Tallis isku 21.8. ja tuo hiljattainen Pariisin tapa isku näiden traagisten tilanteiden edessä. Meidän on tuotava yhteisiä ratkaisuja, jotta voidaan kunnioittaa yksityisiä vapauksia ja, myös toimia suhteellisesti. Olemme päässeet näissä asioissa eteenpäin Euroopan parlamentin tuen ansiosta toisena lainsäätäjänä ja komission avustamana myös sen aloiteoikeuden ansiosta. 15. heinäkuuta tänä vuonna puhuin teille tässä samassa salissa ja ilmoitin silloin, että olimme nyt tien risteyksessä monella alalla. Meidän oli pureuduttava uuden sisäisen turvallisuuden strategian ohjelmaan 2020. Meillä oli kaksi tärkeää lainsäädäntöpakettia, joihin kuului Europol-virastoasetus ja PNR-direktiivi. Aiomme sen avulla saada vauhtia ajatuksen, jolla torjutaan terrorismia niin, että keskittymme erityisesti vierastaistelijoiden torjuntaan ja asekaupan torjuntaan, laittoman asekaupan torjuntaan. Olemme päässeet eteenpäin näissä kaikissa asioissa. Hyvät edustajat, olen hyvin ylpeä, kun ilmoitan teille tänään niistä merkittävistä edistysaskeleista näissä asioissa. Haluaisin lyhyesti palata muutamiin asioihin, joihin juuri äsken viittasin. Ensinnäkin terrorismin torjunta. Se oli puheenjohtajakautemme vahva prioriteetti. Vierastaistelijoiden torjunnan osalta on todettava, että Euroopan unioni ei ole vielä kyennyt vierastaistelijoiden lähtemistä se, se selkkausalueelle. Meidän on vielä ponnisteltava lisää, jotta tämä suunta saadaan käännettyä ja jotta voidaan puuttua niihin haasteisiin, joita nämä ihmiset ovat palatessaan Eurooppaan. Meillä on toimintaa usealla akselilla tehty. Ensinnäkin pyrimme siihen, että ihmiset eivät lähtisi noille selkkausalueille. Pyrimme torjumaan radikalisointia ja edistämään vuoropuhelua kanssa, kolmansien maiden kanssa. Toiseksi haluamme tehdä työtä niiden yksityishenkilöiden kanssa, jotka tulevat selkausalueita. Teemme eri tyyppistä tutkintatyöntä ja pyrimme tunnistamaan nämä henkilöt. Kolmanneksi pyrimme puuttumaan laittamaan se kauppaan, jolla rahoitetaan toimintaa. Ja rekrytoidaan potentiaalisia terroristeja. 20. marraskuuta 2015 Luxemburgin puheenjohtajavaltio järjesti ylimääräisen sisäoikeusasioiden neuvoston kokouksen, joka aiheena oli terrorismin torjunta. Ministerit eh, keskustelivat operatiivisista kiireellisistä toimista, jotka on päättävästi toteutettava. Nämä toimet ovat jo tuottaneet hedelmää. Neuvosto muistutti siitä, kuinka kiire on toimia ja kuinka tärkeää on saada valmiiksi eurooppalainen PNR-direktiivi. Puheenjohtaja valtio sai aikaan poliittisen sopimuksen neuvostossa 4. joulukuuta direktiivitekstistä, josta äänestettiin Libe valiokunnassa 10. joulukuuta suurella enemmistöllä. Haluaisimme jälleen kerran kiittää Euroopan parlamenttia tästä äänestyksestä. Kun tämä uusi väline on käytössä, sen avulla voimme paremmin torjua terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Meillä on tehokas tasapainoinen teksti. Ministeriöt yhteisen yhteisen yhteisen lausuman avulla ovat sitoutuneet keräämään tietoja EUn sisäisiltä lennoilta ja parlamentin pyynnön mukaisesti otetaan huomioon myös toisten taloudellisten toimijoiden tuomat tiedot laittomasta asekaupasta lokakuussa neuvosto antoi päätelmänsä. Meillä on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita tämän ilmiön torjumiseksi. Neuvosto päätti muun muassa se, että komission olisi esitettävä vuonna 2015 vähimmäissääntöjä no, koskevan asetuksen täytäntöpanoasetuksen aseiden käyttöönotosta. Ja tämä hyväksyttiinkin jo joulukuussa. Edelleen neuvosto pyysi, että vuonna 2016 alussa komissio ehdottaisi ase, ase, koskevaan direktiivin uudelleen tarkastelua. Sitä pidettiin vanhentuneena monilta osin. Marra, marraskuussa komissio teki kyseisen direktiivin tarkasteluehdotuksen ja puheenjohtajavaltio sitoutui, lähti välittömästi töihin neuvoston puolella, jotta voitaisiin nopeuttaa menettelyä, joka voidaan saada valmiiksi Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Tämäkin on merkittävä askel eteenpäin. Edelleen olen iloinen siitä, että komissio hiljattain esitteli toimintasuunnitelmassa, joka koskee tuliaseiden kaupan torjuntaa ja räjähteiden ihmiskaupan torjuntaa. Näin voimme toimia koordinoinnisesti neuvoston sisällä tällä alalla. Toinen merkittävä terrorismin vastainen ala koskee ulkorajojen vahvistamista. Paljon työtä on tehty tällä alalla. Erityisesti on ilmaistu halu käyttää paremmin olemassa olevia välineitä. Maaliskuuhun 2016 mennessä komissio tekee ehdotuksia, joiden kautta voidaan uudistaa ja uudenaikaistaa ulkorajojen valvontaa ja, niin, että, että käytetään merkittävässä määrin uutta teknologiaa. Komissio muistutti neuvostoa omissa ehdotuksissaan koskien älykästä valvontaa, että äh, Schengenin kodeksia uudistettaisiin järkevällä tavalla 7.2 artiklan mukaisesti. Tämä ehdotus on juuri esitetty. Ja kun ulkoraja ylitetään, se tulee johtamaan henkilöiden järjestelmälliseen identiteetin tarkistamiseen, matka, matkustusasiakirjojen tarkistamiseen sekä siihen, että valvotaan henkilöiden mahdollista turvallisuusuhkaa sisäiselle turvallisuudelle. Nyt haluaisin keskustella jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta Europolin kanssa. Se on toinen merkittävä aihe terrorismin torjunnassa jota on työstetty tällä kaudella. Haluaisin erottaa kaksi asiaa. Ensinnäkin poliisi- ja oikeusviranomaisten tietojenvaihto Europolin kautta ja toisekseen tiedustelutiedon vaihto tiedustelupalveluiden välillä. Ensinnäkin tietojen vaihdosta. Siinä olisi korostettavaa olemassa olevien välineiden järjestelmistä vahvistettua käyttöä. Kyseessä on, silloin erityisesti kun kyseessä on vierastaistelijoita koskevat tiedot. Olisi varmistettava, että eri tietokannat sopivat yhteen ja olisi tuottava Europolin työtä. Erityisesti niin, että, että Europolin tietokantoihin toimitetaan tietoja. Viime kuukausien aikana on saavutettu merkittävää edistystä koskien esimerkiksi SIS-järjestelmän järjestelmän käyttöön. Luxemburgin puheenjohtaja johdolla aloitettiin olemassa olevien välineiden analysointia ja sitä jatketaan, niin vuonna 2016 ehdotetaan konkreettisia toimia, joiden avulla voitaisiin edelleen vahvistaa tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja Euroopan kanssa. Tiedustelutietojen vaihdosta puheenjohtajavaltio on halunnut edistää eh, tiedost- valtioiden tiedustelupalvelujen tietoja. On muistettava se, että tiedustelupalveluiden tietojen vaihto on tietenkin rajoitettua ja siihen liittyy yksityistietojen suoja. Ne vaihtelevat mahdollisesti maasta toiseen. Sama pätee eh, siihen, kuinka hyvin tiedustelupalvelut voivat eh, saada tietoa poliisia oikeus alan tietokannasta. Tämä saattaa hidastaa prosesseja. Nämä asiat ovat EUn toimivaltuuksien ulkopuolella, mutta on otettu käyttöön kahdenvälisiä ohjelmia 11. syyskuuta 2001 tapahtuneen iskun jälkeen. Meillä on Euroopan unionin tiedustelu palvelut yhdistävää foorumia, jossa on mukana myös Sveitsi ja Norja. Ja se on sitoutunut siihen, että perustetaan tiedustelupalvelufoorumi ensi vuonna, jonka kautta voidaan mahdollisimman laajasti monenkeskisesti vaihtaa tietoja. Merkittävä asia koskee myös se, että uutta, tätä uutta Europol-asetusta. Kuten totesin, viime heinäkuussa otimme tavoitteeksi antaa virastolle vahva oikeusperusta, jonka avulla se voisi maksimoida potentiaalisen hyötynsä jäsenvaltiossa samalla kunnioittaen subsidiariteettiperiaatteita ja mukana olevien toimijoiden tehtäviä. Ja tämä tehtävä on nyt suoritettu. Lopuksi haluaisin vielä korostaa se, että kuinka puheenjohtajavaltajamme on voinut täytäntöpanna sisäisen turvallisuuden strategiaa 2015-2020. Hyvät edustajat, sisäisen turvallisuuden alalla Luxemburg puheenjohtajakaudella kohtasi useita haasteita. Pystyimme vastaamaan näihin haasteisiin ja se on tiukan työn, työmme ansiota, mutta näihin hyvin tuloksiin päästiin erityisesti siksi, että Euroopan parlamentti oli ja sekä komissio oli, olivat lujasti tässä työssä mukana. Nämä ovat menestystarinoita, jotka jaamme teidän kanssanne ja olen, haluaisin todella kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kiitoksia. Thank you, Etienne. And now Phil... Kiitos Etienne. Ja sitten Felix Brass, oikeusministeri, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Kiitos Claude, puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Alkuun haluaisin kiittää tiettyjä henkilöitä. Ensinnäkin teitä puheenjohtaja ja kaikkia tämän valiokunnan jäseniä hyvästä, erinomaisesta yhteistyöstä työstä näinä viime kuukausina. Haluan kiittää myös sihteeristöä Libe-valiokunnassa ja teidän tiimejänne. Ilman tätä yhteistyötä tulokset eivät olisi olleet mahdollisia. Haluan kiittää myös kaikkia valiokuntani esittelijöitä, edustaja Grisbeckia, Kinitsriä, Lauristinia, Jan Philip Albrechtia, jotka ovat tehneet vaikuttavaa työtä läheisessä yhteistyössä, joka mahdollisti sen, että pääsimme sopimukseen viidessä tärkeässä kysymyksessä. Kolme kuului tämän valiokunnan salkkuun ja kaksi juuri aiheisiin. Tietosuoja-asetuksessa hyvän äh, tasapainon löytäminen oli neuvottelujen keskiössä. Me onnistuimme löytämään säätelykehyksen, joka on pätevä myös jatkossa. Se vahvistaa kansalaisten oikeuksia digitaalisessa yhteiskunnassa, jossa tieto kulkee ja vähentää riskejä yksityiselämälle. Kyse on puitteista, jotka rohkaisevat, kannustavat taloudellisten etujen kehittämiseen ja parantavat äh, unionin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti niin, että voimme Euroopan mantereella parantaa tämän alan toimintaa. Direktiivin osalta saimme lokakuun oikeus- ja sisäministerineuvostossa sopimuksen ja näin pääsimme sopimukseen myös parlamentin kanssa. Direktiivin hyväksyminen parantaa yhteistyötä viranomaisten kesken. Tässäkin kyse on tietosuojasta, joka pätee eh, kansalliseen käsittelyyn ja myös eh, rajat ylittävään käsittelyyn poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyö toimii huomattavasti paremmin kuin mitä tällä hetkellä. Ja dramaattiset Pariisin tapahtumat korostivat jälleen kerran, jos nyt korostusta vielä tarvittiin, sitä, miten, missä määrin poliisiviranomaisten ja oikeusviranomaisten on voitava käyttää niitä välineitä, joita heille käyttöön on annettu. Ja on voitava käyttää niitä entistä paremmin. Merkittävää työtä on tehty kaikissa toimielimissä tämän uudistuksen parissa viime kuukausien aikana ja minusta tulosten tulee olla kansalaisten odotusten tasolla. On huomioitava myös yritykset digitaalitaloudessa. Rikosoikeuden alalla olemme tyytyväisiä, että Luxemburgin kaudella löysimme sopimuksen direktiivistä, joka liittyy syyttämisolettamaan. Direktiivi, joka takaa menettelytakeet alaikäisten käsittelyn osalta, saatiin hyväksytyksi. Tämä on huomattava edistysaskel eurooppalaisessa oikeudenkäyttöalueessa. Vahvistamme myös rikosoikeuden käsittelyn tasa-arvoisuutta ja keskinäistä hyväksyntää. Mehän työstämme oikeuspäätösten keskinäistä hyväksyntää ja meidän täytyy huolehtia siitä, että laadukkuus päätöksissä säilyy. Näin ollen sopimus oli aivan oleellinen. Esittelijä Chris Beck ja Kinichi tekivät tärkeää työtä ja pääsimme sopimuksen direktiivissä, joka välttämättä ei heijastu aina lehtiotsakkeisiin saakka, mutta se on perustavan laatuisen tärkeä, kun luomme yhteistä eurooppalaista oikeudenkäyttöaluetta. No sitten oikeusapu kysymyksessä neuvottelut ovat käynnissä. Neuvoston ja parlamentin kannat ovat edelleenkin kaukana toisistaan. Toivon, että tämä väline, joka on niin tärkeä. Neuvottelut siinäkin voivat ensi vuonna päästä tuloksiin. No sitten psykoaktiivisissa aineissa neuvottelut ovat kesken. Olemme tietoisia siitä, että neuvostossa on tapahtunut viivätystä. Sitten eurooppalainen syyttäjävirasto. Tässäkin tarvitaan edistystä. Luxemburg, Luxemburg puheenjohtajavaltiona sai huomattavaa edistystä ja saimme neuvostossa laajaa tukea keskeisille artikloille, jotka mahdollistavat tämän tulevan viraston toiminnan. Kyse on myös toimivaltuuksista, tutkintatoimivaltuuksista ja rajat ylittävistä valtuuksista. Jotta neuvostossa neuvottelut saadaan näistä tärkeistä artikloista valmiiksi, niin olemme tietoisia siitä, että Euroopan syyttäjävirasto, joka olisi vahva, tehokas ja riippumaton, voisi nähdä päivänvalon lähitulevaisuudessa. Tähän liittyy myös direktiivi, eh, joka säätelee unionin etuihin kohdistu, unionin etujen suojelua. Tämä on vaikea neuvottelutilanne. Pohdimme myös alvin sisällyttämistä tämän direktiivin soveltamisalaan. Sitten Eurojust kysymyksessä emme päässeet eteenpäin asetusluonnoksessa parlamentin kannan takia. Haluamme vahvistaa terrorismin vastaista taistelua Luxemburgin kaudella. Neuvosto halusi vahvistaa rikosoikeudellisia menettelyjä, kun pyrimme radikalisoitumista ja terrorismia ehkäisemään. Ennen kaikkea täytyy muistaa ennaltaehkäisy. Jotta maahanmuuttokriisiin voidaan oikeuden näkökulmasta reagoida, neuvosto on tehnyt huomattavaa työtä oikeudellisen yhteistyön tehostamiseksi ja xenofobian vastaisen työn tehostamiseksi. Neuvosto niin ikään pyysi komissiota tekemään internetteollisuuden kanssa yhteistyötä, jotta vihapuhetta internetissä voidaan suitsia. Tätä me emme voi hyväksyä. Emme hyväksy sitä reaalimaailmassa, emmekä näin myöskään sitä voi hyväksyä virtuaali-internet-maailmassa, vaikkakin jotkut näin kuvittelevat. Meillä on oltava strategia, jolla nämä viestit internetistä voi, voimme poistaa. Meillä on oltava myös oikeudelliset välineet, joita jäsenvaltioilla on oltava käytössään ja niitä on voitava myös täytäntöönpanna ja soveltaa. Rikollisuus toi, tapahtuu tällä hetkellä entistä enemmän virtuaalisessa todellisuudessa. Sen takia meidän on sopeuduttava digitaalitodellisuuteen. Olemme käynnistäneet neuvostossa keskustelut, jotta prioriteetit selkeytyisivät tällä alalla kun ajat, käsittelemme tietojen säilyttämistä televiestintäalalla, niin rakentavassa hengessä neuvottelut ovat edenneet. Jäsenvaltiot katsovat, että tuomioistuimen äh, mitätöintipäätös vuodelta 2014 ei estä sitä, että tietoja kerätään ja säilytetään, vaan siinä muodostetaan, muotoillaan selkeät kriteerit sille, äh, minkälaisia kriteereitä uuden ehdotuksen tulisi kunnioittaa. Vielä kerran, arvoisat jäsenet, haluan kiittää teitä tekemästänne työstä ja sitä erinomaisesta yhteistyöstä, jota lainsäätäjät ovat tehneet viimeisen kuuden kuukauden, oikeastaan neljän ja puolen kuukauden aikana. Kiitos. Yeah, I think so. I think that um, seven minutes was just... Niin, Tässä oli täysi paketti saavutuksia. Täytyy vain nähdä tämä luettelo. Sanoitte alussa, että tai kun sanoitte, että tämä tietosuoja-asetus saataisiin päätöksen, niin naureskelin. Siis mehän aina puhumme avoimuudesta. Ja tekin, te, te nauroitte niin, niin päin siellä, emme me nauro. Mutta hyvää työtä, kollegat. Meillä on pitkä lista asioita. Jos kävisi kaksi minuuttia per puhe, niin se auttaisi asiaa. Rova Holmaier aloittaa, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, hyvä ministerit, hyvät kollegat. Aluksi kiitos Luxemburgille puheenjohtajamaana kaikille kolmelle ministerille ensinnäkin siitä, että olette paikalla tänään ja raportoitte siitä, että mitä ei ole pelkästään viime viikkoina tapahtunut, vaan viime kuukausinakin tapahtunut. Mutta tietysti on ollut hyvä yhteistyö. Valitettavasti se vaikutelma, että viime kuukausina on ollut hyvin intensiivistä yhteistyötä vaikeissa asioissa osittain. Minä olin myös budjettivaliokunnissa, niin sielläkin puheenjohtajakautanne oli miellyttävä, toisin kuin jotkut muut. Sen vuoksi kiitos ihan alkuun. Kolme kysymystä. Rajojen sulkamisesta. Mielelläni kuulin, että maaliskuuhun mennessä nämä ulkorajat haluttaisiin ratkaista tämä ongelma. Näettekö todella realistisena tämän? Koska maaliskuuhan, siis Tammikuun puolen välistä on kaksi ja puoli kuukautta aikaa tehdä nämä kaikki päätökset. Näettekö todella, todella realistisena tämän aikataulun ja mitä ratkaisuja löydetään sitten tälle väliajalle, kun on avoimet rajat ja sitten jos suljetaan silmät, pitäisi on avoimet ja avoimet silmät pitäisi olla suljettu, jos se nyt näin haluaa ilmaista, niin kyllä tässä nyt Schengenissä on suuria ongelmia, jos se pitää oikeasti ulkorajoja suojella. Toinen kysymys. Vihapuheen otitte esille ja rekrytoinnin nyt on erityisen vaarallista, että pakolaisten joukossa rekrytoidaan osittain, kun he ovat avuttomia, suojattomia, kun heillä ei ole suojaa osittain. Mitä ihan konkreettisia toimenpiteitä neuvosto on aikonut saada aikaan, jotta rekrytointiin voidaan puuttua. Erityisesti jos puhutaan turvattomista nuorista miehistä, tulevat pakollisena tai ovat jo Euroopassa, niin että tulevina kuukausina konkreettisesti edettäisiin tässä. Ja vihapuhe ei pelkästään dialogissa, vaan niin, että siinä olisi ihan konkreettisia seurauksia, jos nyt kehotetaan tuhopolttoihin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, niin se on vakava asia. Sitten vi- vakava kysymys. Tämä tiedonsiirto. Puhuitte tietopankkien tietokantojen yhteentoimivuudesta. Siis täällä on ollut terroristi, jotka ovat kolme kertaa rekisteröitä, eikä heitä siltäkään saa äh, paljastettua. Eli jos tämä näin voidaan rekisteröityä helposti, niin eihän se mikään hyvä merkki siitä oli, että tässä voidaan ottaa hyvin turvallisuus huomioon. Ja sitten toiset äh, syyttämät joutuvat myös epäilyksiä alaisiksi. Siis kysymys, että miten pitkälle tässä sisjärjestelmien ja jäsenvaltioiden listojen välillä ollaan tiedonsiirrossa, miten pitkällä siinä ollaan. Sippel, please. Kiitos. Sitten Birgit Sippel. Thank you very much. I was sure that many... Kiitoksia. Olen varma, että monilla kollegoilla on kysymyksiä täällä, joten yritän puhua lyhyesti. Ehkäpä Schengenin alueesta ensin. Minulla on kysymys, koska olen aika sekaantunut tästä emotionaalista keskustelusta, jonka mukaan tulee liikaa pakolaisia. Frontexista kuulin sanotavan, että tänä vuonna 1,5 miljoonaa pakolaista tuli Eurooppaan toisten viranoma- virallisten numeroiden mukaan. Yksi miljoonaa näistä puolesta toista saapui Saksaan. Eli 27 tai 25 jäsenvaltioon jaettavaksi jäi puoli miljoonaa. Voisiko kukaan kertoa minulle, miten Tämä olisi jotenkin liian suuri taakka näille ainakin 20 jäsenvaltioille. En voi ymmärtää, mistä tällainen puhe tulee. Sitten minulla on kyllä toinenkin kysymys. Se koskee parempaa tiedustelupalveluiden välistä yhteistyötä. Se on toki tarpeellista, mutta voisitteko vastata kysymykseen, miksi parempi, läheisempi yhteistyö tiedustelupalveluiden ja poliisinkin kanssa, mutta jos nyt puhutaan tiedustelupalveluista, jos tämä tiedustelupalvelujen yhteistyö tulee yhä tärkeämmäksi, on muistettava, että yksittäiset jäsenvaltiot, yksittäiset palvelut eivät selviä edessämme olevista haasteista. Kuinka voi olla niin, että meillä on määritelmä kansalliselle turvallisuudelle, jossa todetaan, että asia on ainoastaan jäsenvaltioiden, yksittäisten jäsenvaltioiden asia. Mehän näemme, että haasteet tulevat kaikilta maailmasta. Voisitteko vastata näihin kahteen lyhyen kysymykseen? Thank you, and thank you for keeping to time. Kiitos, että piditte myös aikataulusta kiinni. Herra Kirkhope. Kiitos puheenjohtaja. Lisäsin tuen sanani näihin huomioihin. Rova Holmeier esittelemä huomiot äh, vähän aika sitten yhteistyöstä, joka meillä on ollut puheenjohtajamaan kanssa. Omasta vnr voin puhua. Vireillä ollut työ on ollut hyvin laaja-alaista todellakin, ja olen kovin kiitollinen heille heidän tekemästään työstä. Ja todellakin jos tarkastellaan esitettyjä huomioita, kun he ensimmäisen kerran tulevat tänne ennen puheenjohtajakauden alkua, että mitkä pyrkimykset saattaisivat olla. Katson vaan tässä nyt tätä ja täytyy myöntää, että siis tässä on paljon volyymia, mutta jos katsotaan mitä asioita on käyty läpi, esimerkiksi erityissuojatakeet lapsille, niin monet pitävät sitä sydäntään lähellä. Tietosuoja, oma PNR-matkustajatietorekisterini tietysti ja tietysti se tapa, jolla Europolia on tarkasteltu ja sitä tuetaan tulevaisuudessa. Kaikki oikein hyviä mm. asioita. Pieni pettymykseni ainakin minulle, jos tarkastellaan sisäisiä siirtoja ja Dublinin uudistusta. Minulla on sisäisistä siirroista uusi raportti, on tässä alustuksesta kuuli, että uudelleen sijoittamisessa on ollut paljon enemmän menestystä mieluummin kuin sisäisissä siirroissa tosiasialliset luvut, joista nyt tässä keskustellaan, niitä täytyy olla jonkinlainen huolenaihe. Nyt on paljon työtä tehtävänä, kun yritetään tässä auttaa. Uskottako, että neuvoston tunnelma on muuttunut viimeisen kuuden kuukauden aikana joko sisäisistä siirroista tai Dublinin uudistuksesta? Onko oikeasti viime kuuden kuukauden aikana joku muuttunut joku asia? Toivoin tietysti, että puheenjohtaja on pystynyt samaan aikaan ilmapiirin tai asenteiden muutoksia. Mutta tässä kaksi osa-aluetta, joista olen edelleen huolestunut myös tulevan kuuden kuukauden ajalta. Mutta kiitos kaikille asianosaisille. Sofin. Kiitos, Sofin Työt sitten. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä kiitoksiin Luxemburille puheenjohtajavaltiona. Se on tehnyt oikein hyvää työtä. Silloin kun ette ole onnistuneet, niin se johtui varmasti siitä, että 27 muutenkin jäsenvaltiota piti saada mukaan saman leiriin. Vaikea tehtävä. Olen henkilökohtaisesti tyytyväinen siitä, että tietosuojapaketti on saatu valmiiksi. Minulla olisi muutama kysymyskin. Ensinnäkin perusoikeusvuoropuhelu, oikeusvaltion periaate vuoropuhelu. Vaatimaton, mutta hyvä alku. Ja olen tyytyväinen, että Luxemburg tähän tarttui. Euroopan tulisi johtaa näyttämällä esimerkkiä, tarjota jonkinlainen vastanarratiivi terroristeille osoittaa arvojamme tulijoille ja paras tapa toteuttaa tämä on elää omien vaatimustemme standardiemme mukaisesti. Haluaisin kuulla tästä hieman lisää. Olen myös jossain määrin skeptinen. Kun katsomme jäsenvaltioiden hallituksia, niin lähestulkoon kaikki ovat suurimpia väärintekijöitä. Unkari nyt ei tarvitse paljonkaan kommentoida. Ranskassa on ryhdytty toimiin terrorismin vastaisen työn lipun alla, jotka eivät millään tavalla liity terrorismin vastaiseen työhön Romaniassa. Kärsitään korruptiosta, katson Tanskaan ja siellä hallitus on juuri ilmoittanut, että se aikoo pakko tarkastaa pakolaiset ja vie heiltä omaisuuden. Tämä on aivan järkyttävää toimintaa. No sitten Belgian sisäministerin lausunto tältä aamulta. Etninen profilointi ei ole ongelmallista. Edustaja Holmaier puhui vihapuheesta. Kyllä minä pidän tämän, tätä hallituksen ministerin suusta tulevana vihapuheena. No, maahanmuuttopolitiikka, terrorismin vastainen politiikka, sillä aina perustellaan valtavat oikeusvaltion ja perusoikeuksien vastaiset rikkomukset. Ei tämä paranna maailmaa. Kun katson terrorismin vastaista työtä, niin tämä manner todellakin toimii aivan väärin. Rikotaan perusoikeuksia ja sen lisäksi toimitaan tehottomasti. Tarvitsee katsoa vain niitä tarinoita, joita kuulemme. Ikävä nyt sanoa tämä kun katsomme, miten Belgian viranomaiset ovat asiaa käsitelleet iskujen jälkeen Pariisissa, niin tämähän on melkomoinen sotku. E, Asettelen nyt sanani aika ystävällisesti ja lievästi. Miksi me vain toimimme kumileimasena leimasimena ja annamme uusia valtuuksia turvallisuusviranomaisille, kun kansalliset viranomaiset eivät toimi tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Ja viimeisin kysymys. Haluaisin ymmärtää, ja oikeastaan tämä nyt on ainoa kommentti PNRstä ihan yleisellä tasolla. Miksi me emme saa pöytäkirjoja, joissa kuvailtaisiin hallitusten kantoja neuvostossa? Meillä on tuomioistuimen päätös tiedonsaannista ja tästä lähtien meillä on oikeus saada nämä tiedot. Miksi neuvosto ei anna pöytäkirjaa? vai eikö siellä pidetä pöytäkirjoja enää laikkaan, jotta me emme saa näitä tietoja? Olisin todella kiitollinen, jos vielä ennen kautenne loppua saisimme raportin pöytäkirjat PNR-käsittelystä, josta kävisivät ilmi jäsenvaltioiden kannat. Rova Persia, olkaa hyvä. Niin, anteeksi vain puheenjohtaja. Haluaisin omasta puolestani kiittää teitä kaikkia kolmea näistä lyhyistä, kiinnostavista yhteenvedoista aivan sähkösanoma tyyliin esitän asiani, pahoittelen sitä. Silloin kun sähkösanoma tyyliin puhutaan, niin silloin on pakko vähän tiivistää asioita eikä mitään sävyjä saada mukaan. Tästä maahanmuuttokriisistä mieluummin puhuisin humanitaarisena ja pakolaiskriisinä. Siitä joitakin kysymyksiä erityisesti koskien näitä merkittäviä syviä syitä, jotka ovat tähän ilmiön johtaneet. Meitä on täällä monta, jotka olemme, olemme tästä yhtä mieltä Eritrea, Sudan, edelleen pommittaa omaa kansana Etiopia. Siellä 75 rauhanomaisten mielenosoittajaa on juuri murhattu viime päivinä missä olosuhteissa teette työtä näiden maiden kanssa, ketkä ovat vuoropuhelijoita ja kuinka varmistatte sen, että toimilla on vaikutusta kentällä, niin kuin sanoitte. Tämä on minun huoleni, siis kansojen, kansalaisten kohtalo, kun kuulen komission suunnitelmia, jonka, jonka mukaan ensin otte, asetetaan näitä tuulivoimaloita ja sitten aurinkovoimaloita Eritreaan, niin olen aika epäileväinen en niinkään siitä, etteikö kansalliset saisi sähköä, mutta että kuka näistä laitoksista mahtaa hyötyä. Sitten toinen kysymys turvapaikkahakijoista. Tilanne vaihtelee suuresti valtiosta toiseen. Monissa maissa näitä turva, nämä turvapaikan hakijat eivät voi elää ihmisarvoisissa olosuhteissa eikä heillä ole oikeutta tehdä työtä. Jos haluamme kunnioittaa inhimillisiä arvoja. Meidän on tässä asiassa toimittava. Puhuitte myös siitä, että valitettavasti on palautettava henkilöitä, joilla ei ole oikeutta oikeudelliseen suojaan. Minun mielestäni tämä oli hieman tiivistetty lause ehkä. En kestä sitä, että erotellaan toisistaan nämä hyvät ja huonot pakkolaiset eh, tai hyvät pohkolaiset ja muut, jotka ovat tietenkin huonoja maahanmuuttajia. Euroopan unioni kuitenkin tarvitsee taloudellisia maahanmuuttajia enemmän kuin koskaan. Riittää, kun katsotaan Saksan esimerkkiä, se osoittaa, mikä tilanne on. Vielä viimeinen kysymys, puheenjohtaja. Valitettavasti, jos Saksa otetaan pois näistä laillisesti mukaan tulevista. Me olemme todella drastisesti laskusuuntauksessa, koska siis olemme saamassa oikeudellisia teitä, laillisia teitä työmarkkinoille. Sitten lopuksi vielä terrorismin torjunnasta ja näistä erilaisista sekannuksista. En nyt haluaisi palata enää tähän Tanskan asiaan. Sofi siitä erittäin hyvin ja tässä oikeudellisesti puhui. Nyt ollaan jo siinä pisteessä, että kun pakolaiset saapuvat jäsenvaltion alueelle, heidät ryöstetään puhtaaksi, jotta he ikään kuin maksaisivat oleskelunsa. Tämä on aivan hullua. samaan pätee Ranskaa. Vielä yksi luku terrorismin torjunnassa ja hätä olosuhteessa 250 000 tutkintaa on tehty erityisesti muslimien luona. Näiden, näistä kaksi tutkimusta ainoastaan on ollut seurauksena terrorismin torjunnassa jonkinlaisia varotoimia tarvitaan, ettei tässä nyt aivan hullu tavalla toimita. Hyvät kollegat, nyt on hyvin pitkä puheenvuoropyyntölistä, joten te käytätte vain toisten aikaa, ja ylitätte oma aikanne. Voisinko pyytää, että yrittäkää pitäytyä kahdessa minuutissa, koska täällä on koko lista vielä. Jotkut ovat olleet trilogeissa, saattaneet loppuun, haluavat kysyä mahdollisesti siitä. Siis mielestäni pystyy kahdessa minuutissa sanomaan se, mikä on sanottavana. Judith Sargentini seuraavana. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kuukausi sitten muistan, kun Luxemburgin hallitus meni Kreikkaan. Sanoisin jopa henkilökohtaisesti, valitsemana ihmiset, jotka sisäisesti siirrettäisiin Luxemburgiin. Näin muistan nämä henkilöt siellä lentokoneen portailla auttoivat pakolaiset sinne uuteen ja turvallisempaan elämään. Näiden 30 jälkeen katsomme näitä viimeisimpiä lukuja komissiolta sisäisistä siirroista. 4.30 jälkeen en näe, että mitään olisi enää tapahtunut. Eikä kyse ole pelkästään muuten Luxemburgista, vaan useimmista jäsenvaltioista. Ja nyt kysymykseni Luxemburgille puheenjohtajamaana. Selittäkää nyt, olette hallinneet tätä prosessia. Kertokaa nyt, miksi emme näe sitä, että ihmisiä sisäisesti siirrettäisiin Italiasta ja Kreikasta eri jäsenvaltioihin. Ehkä voitte ottaa oman esimerkkinne tämän selittämiseksi, koska teillä on 90 paikkaa käytössä. 577 pitäisi täyttää, ja näiden 30 jälkeen en ole nähnyt mitään enää tapahtua. Toinen kysymykseni ja viimeinen Eli nyt intensiivinen puolivuotiskausi on lopussa. Jos neuvosto olisi tupakoitsija, niin sitten sanottaisiin, että yksi savuko johti toiseen ja se jatkui. Mutta nyt tiedetään, että Hollanti pohjohtajamaana on nyt esittänyt monia kokouksia sisäoikeusasioiden neuvostolle. Tämä olisi nyt teidän hetkenne kertoa meille vähän, siis siinä muodossa jotain Intfeld pyyti pöytäkirjoja minä haluaisin ymmärtää, mikä ilmapiiri siellä vallitsee, koska pelkäänpä, että nyt kun tarkastelemme sisään- ja oikeusneuvostoa, jossa kukaan ei enää pidä huolta eurooppalaisesta näkökulmasta, jos kaikki sanovat, että sisäisen siirtojen luetteloita en ole löytänyt, saa meidät minut miettimään, että miten tämä, saa, miten tämä kaikki toimii minun maani osalta. Kun herra Tusk sanoo, että 18 kuukautta pitäisi pakolaiset lukita jonnekin, eikä kukaan kritisoi tätä, ne silloin nähdään, menetetään näkyvistä, mitkä ovat eurooppalaiset arvot. Siis Luxemburg on ollut hyvin voimaperäinen etsiessään eurooppalaisia ratkaisuja. Tai ainakin pidän teitä sellaisena mä joten te, teidän asiana tämä olisi. Hyvät kollegat, Seanin täytyy Jean Asselbornin täytyy lähteä, joten yksi koordinaattori vielä ja pyydän sen jälkeen, että lyhyen vastaus ja sitten loput ja muut ministerit vastaavat. Herra Meijer ja sitten Jean Asselborn vastaa maahanmuutosta. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Voin puhua ihan lyhyesti kun katsotaan näitä kantoja ja tapahtumia viiden kuuden kuukauden aikana ja Luxemburgin puheenvuorojen saavutuksia, niin voidaan kyllä sanoa, että Luxemburgin kaudella useita aikaisempien huippukokousten päätelmiä on rikottu. Viime viikon huippukokouksessa käsittääkseni ei saatu yhtään mitään aikaiseksi. Paperilla sanotaan aina paljon, paperi on kuitenkin näin kovin pitkämielinen, mitään ei sitten kuitenkaan tehdä ja terroristit tuolla elävät kuin pellossa. Te olette vastuussa kansalaisillemme sekä jokaiselle Euroopan valtiolle. Mitä sanotte kansalaisille? Mitä olette saaneet aikaan, jotta voidaan parantaa turvapaikkaa menettelyjä, jotta kansalaisia voidaan suojella terroristi, terroristeilta? Minun mielestäni tämä puheenjohtaja valtio on kaudella saanut aikaan vain vähemmän Eurooppaa. Herra Engel, Gomez, Fajon, Boni, Depre, Stevens, Strastowski, Silvi von Kaufmann, Genici, Alahalu, Halaho, Björk, Natalia Grisbeck ja Mari Lorentzen ovat vielä jäljellä. He saavat puheenvuoron sen jälkeen, kun saadaan lyhyt vastaus pakolais- ja maahanmuuttoasioista John Asselbornilta. Olkaa hyvä. Minun täytyy lähteä Kyprokseen. Tämä on yksi viimeisimmistä tehtävistä, jonka Euroopan parlamentti minulle on antanut. Pahoittelen sitä, että joudun poistumaan. Joudun vastaamaan hieman yleisluontoisemmin kysymyksiin. En niinkään mene yksityiskohtiin. Ulkorajat ensinnäkin Holmeier esitti tästä kysymyksen. Minä olen todella vakuuttunut, että jos meillä ei ole välineitä hyvin nopeasti ulkorajojen valvonnasta, niin Schengen murentuu, hajoaa. Planeetalla ei ole yhtään maata, joka ei valvoisi ulkorajojaan. Kun sanon valvoa, niin se tarkoittaa vain sitä, että tiedämme, kuka ovellemme kolkuttaa, kuka haluaa tulla – alueellemme ja kuka tarvitsee kansainvälistä suojelua. Tämä tulisi ainakin tietää. Sen takia ulkorajojen valvontaan liittyy näitä tärkeitä näkökulmia. Varmasti Turkin ja Kreikan raja täytyy muistaa, mutta en, ole, en suhtaudu kielteisesti näiden intensiivisten jaksojen jälkeen Kreikassa. Kreikan Hallitushan on hyväksymässä tuen YK-järjestöjen taholta. Näin ei ollut alussa ja se hyväksyisi myös EUn tuen. Ulkorajojen valvonnan osalta otimme siis tärkeitä askeleita ja on tehty varsin epäselviä ehdotuksia komissiosta. Jos nyt nopeasti päästään siihen vaiheeseen, että täytäntöönpanosta on puhe, niin se olisi tärkeää. Tärkeää jäsenvaltio ehdotti rajavartioita ulkorajojen valvontaan rajavartiojoukkoja, jotta voitaisiin valvoa sekä maarajoja että merirajoja. Ulkorajojen valvonnassa kyse ei ole pelkästään siitä, että jäsenvaltiot, jotka ovat ulkorajoilla, hoitaisivat tämän asian, jotka ovat Schengen-rajojen valvojina, vaan kyse on siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden on tämä vastuu kannattaa kannettavana. Minusta tässä on edettävä nopeasti ja on tehtävä tarvittavat päätökset nopeasti. No sitten numeroihin liittyvä kysymys. Ne tiedot, jotka meillä on käytössämme tältä vuodelta, 1,5 miljoonaa henkilöä, jotka ylittivät Euroopan rajat, 1,5 miljoonaa. Miljoona 70 000 pyysi kansainvälistä suojelua. Edustajat taitaa nyt olla jo lähtenyt, joka tämän kysymyksen esitti. Mutta nämä ovat ne luvut, jotka meillä on käytössämme. No sitten sisäisistä siirroista ja uudelleen sijoittamisista. Ensimmäistä keskustelusta lähtien Euroopan unionissa ratkaisun löytäminen oli paljon helpompaa äh, uudelleen sijoittamisesta kuin mitä se oli löytää sisäisistä siirroista. Kyse on niistä henkilöistä, jotka ovat jo Euroopan unionissa ja joita sitten siirretään. Sitten toisaalta on, ovat ne henkilöt, jotka ovat esimerkiksi Turkissa, Libanonissa tai Jordaniassa. Tämä on aika lailla huomattava. Yksi maa sanoi välittömästi, että me emme toi, suorita tällaisia sisäisiä siirtoja, vaan lähdemme suoraan uudelleen sijoittamisiin. Minusta tämä ei varmasti kolmen neljän kuukauden aikana lähde toimimaan. Ei tämä ole Kreikan eikä Italian vika silloin, kun kyse on sisäisistä siirroista. Järjestelmä ei vielä ole toimintakunnossa. Kreikka on tehnyt kovasti työtä saarillansa, näillä viidellä saarella, jotka ovat siellä Turkin rajan alueella tuntumassa ja joissa toimivat nämä järjestelykeskukset. Ihmiset lähtevät laivoilla saarilta, he tulevat Pireukseen ja siellä sitten hajoaminen tapahtuu kohti pohjoista. Kreikka on todennut, että se on valmis järjestämään myös mantereen puolelle järjestelykeskuksia. Ihanteellista olisi se, että tässä vaiheessa keskusteltaisiin pakolaisten kanssa ja hoidettaisiin tämä sisäisen siirron suunnittelu. Tämä oli suunnitelma alun perin. Mekanismia ei pidä tuhota, koska kyllä se voi olla hyödyllinen jatkossa. Jossakin vaiheessa tämä kriisihän ei ole vuoden tai kahden kriisi, kenties se jatkuu vuosikymmenen. Me tarvitsemme pysyvän järjestelyn, jolla jaamme ne pakolaiset, jotka tulevat ovellemme kolkuttelemaan. Henkilökohtainen ehdotukseni viimeisimmän oikeus sisäministerineuvoston jälkeen on se, että koskapa tämä sisäinen siirtojärjestely ei toimi, niin voitaisiinko ajatella sitten, että Meillähän on valtavasti syyrialaisia, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa. He ovat nyt Turkissa. Menemmekö me Turkkiin sanomaan, että olemme valmiita hyväksymään 50 000 ihmistä siellä uudelleen sijoitettavaksi? Ja näin välittäisimme viestin siitä, että me olemme valmiita, me olemme kykeneväisiä vastaanottamaan pakolaisia – Kyse ei ole pelkästään viisumeista ja rahoituksesta, vaan olemme valmiita hyväksymään taakan kantamisen. Tämä nyt on vain ajatus. En tiedä, mitä tapahtuu sitten lähiviikkoina. Mutta en usko, että tämä on epärealistinen ajatus. Sitten oli muitakin kysymyksiä näihin sisäisiin siirtoihin liittyen. Minusta järjestelmää ei tulisi romuttaa. Se voi olla hyödyllinen jatkossa, mutta tällä hetkellä se ei ole sellainen mekanismi, jota me tarvitsemme taakan jaossa. Ja täytyy toimia älykkäästi, fiksusti, kenties kun jaamme tätä taakkaa, niin tällä tavalla se voisi olla helpompi organisoitava. Arvoisa jäsen mainitsi Romanian, Ranskan ja Tanskan. Jos unionissa nyt on yksi maa, joka kunnioittaa kaikkea sitä, mitä te ja minä ja kenties muutkin ymmärtävät oikeusvaltion periaatteina ja määräyksinä, niin minä en voisi sanoa, että maa, niin kuin Ranska, jolla on edessänsä, joka vastassansa kaikki se, mitä tapahtui näissä marraskuun iskuissa, kaikki toiminta olisi täysin väärin. Te olette parlamentin jäseniä. Teillä on oikeus ilmaista omia näkemyksiänne, mutta se mikä nyt on tärkeää, kun neuvosto käy keskustelua oikeusvaltion periaatteista ja oikeusvaltiosta, on tärkeää, että Kööpenhaminan kriteereistä ei lipsuta. Kriteerit sanovat, että perusarvot ja oikeusvaltion periaatteet unionissa ovat merkityksellisiä. Ne ovat eroa tekeviä kriteereitä unionin jäsenvaltioiden ja muun maailman välillä, ja näistä on pidettävä kiinni. Kun yhtäkkiä hallitus vaihtuu jossakin jäsenvaltiossa ja on sitten jonkinlaisia soluttautumisia, oikeusjärjestelmää niin, että se ei toimi aivan täysin vapaasti ja riippumattomasti, niin sitten täytyy reagoida. Tiedotusvälineiden osalta olemme nähneet, että tietyissä jäsenvaltioissa on keinoja toimia silloin, kun tiedotusvälineet eivät toimi enää täysin riippumattomasti ja vapaasti. Mielestäni on syytä analysoida ja kritisoida – ja jos tarpeen, niin täytyy sitten lukea myös perussopimuksia ja katsoa, miten on reagoitava. On löydettävä myös sellaisia ratkaisuja, jotka löytyvät perussopimuksesta, jotka ovat selkeämpiä sekä täällä parlamentissa, neuvostossa että myös komissiossa. Me seuraamme kehityskulkua, joka menee todella kunniattomaan suuntaan unionin perusarvojen näkökulmasta. Ja mielestäni tulee reagoida. Me olemme käyneet aika lailla akateemista keskustelua, steriliä keskustelua kauniissa salissa. Seuraavalla kerralla Alankomaiden puheenjohtajakaudella varmasti tilanne on jo pal- pal- paljon selkeämpi ja suoraviivaisempi. Jos osoittelemme sormella kehitystä missä tahansa jäsenvaltiossa, joka on Euroopan unionin perusarvojen vastaista, niin sitten tähän tehtävään on tartuttava. Viime päivien kehitys on osoittanut, että onko nyt sitten kyse tila, tilanteeseen puuttumisesta, jonkin maa, jäsenvaltion sisäisiin kysymyksiin puuttumisesta. Emme me sentään minkälaisessa neuvostojärjestelmässä elä. Tietyt kysymykset liittyivät maahanmuuton perussyihin. Edustaja on aivan oikeassa. Eritrea, Etiopia ja Sudan. Hyvin vaikeata on palauttaa ihmisiä näihin maihin. En usko, että näin myöskään tehtäisiin systemaattisesti Eritrean osalta. Tiedän, että sinne ei ihmisiä palauteta unionista. Nyt kaikista tärkeintä on pyrkiä löytämään ratkaisu tämän muuttajavirran perussyitten löytämiseksi ja tämän kurjuuden ratkaisemiseksi. Saksalainen diplomaatti on nyt Bernardino Leonin tehtävän perinyt. Hän on seurannut kehitystä. Tripolissa tilanne on kehittynyt jossain määrin myönteiseen suuntaan. En me tiedä vielä saadaanko tästä menestystä, mutta unionina on pyrittävä siihen, että saamme eh, yhteisymmärryksen siitä, että Libyaan tarvitaan hallitus. Tämä olisi hyödyllistä myös yhteistyömme näkökulmasta ja kun pyrimme toimimaan järkiperäisemmin niiden muuttajien suhteen, jotka tulevat sieltä suunnasta. Meillä on myös Viinin ja New Yorkin kokousten pohjalta jonkinlainen toivon pilkahdus nähtävissä jäsenvaltiona, jäsenvaltioina ja unionina. Meidän, meidän täytyy tukea kaikkea mahdollista kehitystä, jotta tämä verilöyly Syyriassa saadaan loppumaan. Me emme Barbarian kanssa lähde neuvottelupöytään, mutta viesti on kyllä varmasti ymmärretty. Uusi yhteistyö amerikkalaisten ja venäläisten kesken. Ja kun katsomme Lavrovin ja Kerin kasvoja, niin jonkinlaista toivoa on siellä nähtävissä. Jos toivoa näkyy hieman Syyrian tilanteessa, niin sitä voi löytyä myös Irakin tilanteen kohdalla. Toinen keskeinen kysymys totta kai on Turkki. Me olemme Euroopan parlamentissa nyt, me olemme omalta osaltamme neuvostossa. Me emme voi hyväksyä sitä, mitä tapahtuu Turkissa monissakin aihealueissa. Ensinnäkin rauhanprosessi, joka on keskeytetty, on löydettävä ratkaisuja ilman aseita. Toisaalta on myös muistettava se, että Turkki on kuitenkin hyväksynyt lähestulkoon 2,5 miljoonaa pakolaista Irakista ja Syyriasta. Tiedän, että tästä käydään laajaa keskustelua, mutta minun mielestäni kun kolmella miljardilla Turkkia autetaan, niin kyse ei ole Turkin valtion tai hallituksen auttamisesta, vaan kyse on siitä, että autamme, jotta syyrialaiset lapset ja perheet, lapset nimenomaan pääsevät kouluun, saavat terveydenhoitolääkärin lääkärin tarkastuksia ja että vanhemmilla voi olla jonkinlaiset näkymät työpaikan löytämiseksi Turkissa. On hyvin tärkeää taistella perussyitä vastaan. Unioni on sitoutunut tähän työhön. Federica Mogherini, monet jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän työhön. Tätä taistelua meidän on jatkettava, tätä työtä on jatkettava, jotta tämän kurjuuden perussyihin voidaan puuttua. Nyt minun täytyy kiirehtiä ki- lentokentälle kiireen vilkkaa ja olen menossa Kyprokseen. Siellä totta kai on virallisia tapaamisia ja myös epävirallisia. Thank you, Etienne, for that. Kiitos Etienne tästä Minulle ei kerrottu tästä pienestä muutoksesta esityslistaa ja pahoittelen sitä. Kiitos Etien kaikesta ja vastauksista. Ei siis, Jean. Jean siis. Ne, niin, mitkä nämä lojaliteetit ovat Etien Hollanti tulossa. Kiitos Jean kovasti. Siis olen todellakin pahoillani, jos teillä nyt oli nimenomaisia kysymyksiä ministerille, eivätkä saaneet vastausta. Mutta tiedän, että Etien ja Felix, heillä on myös yleisnäkemys maahanmuutosta ja tekevät parhaansa vastatakseen, jos sitä tulee. Joten siirrytään nopeasti sitten puhuja listalla. Frank Engel aloittaa siitä. Thank you, Claude. Bei all den Letzteburger am Saal ist die Einheit, die Prüfung Letzteburg live war immer schwierig. Kiitos Claude. En nyt puhu täällä Letseburgin kieltä, koska kukaan ei ymmärtäisi minua, mutta sanon kuitenkin kiitoksia tästä aivan onnistuneesta puheenjohtajakaudesta. Toivon, että tähän vielä, tämä vielä tulee jonakin päivänä eteen. No, tämä ei ollut virallinen kieli, mutta se on kuitenkin olemassa. To Cyprus, and I really like and love... Niin, Kymproksesta. Onpa hienoa, että lähdette Kymprokselle. Minä juuri kehotin sinne menemään ennen kauden loppua. Olen oikein iloinen tästä, mutta kerropa Turkeille, että jos kolmella miljard... Jos, jos a, a, alennatte Pohjois-Kyproksen miehityskuluja kolmella miljardilla, niin sillä jo hoitaisitte tämän eurooppalaisen tuen. Minulla on kyllä tulee suuria oikeusvaltio-ongelmia Turkin kanssa. En minä ole mitenkään turkkilaisvastainen henkilö. Ei minulla ole tällaisia asenteita ollut, mutta kun katsotaan Turkin presidentti edes näyttöinen pääministeri tulee ja paistattelee kameran edessä – ja sanotaan, avataan uusia lukuja, sama kolme miljardia ja viisumivapautta ja kaiken näköistä muuta. Tämä olisi ollut aivan mahdotonta ajatella puoli vuotta sitten hyvistä syistä. Ja heti kun sovimme tästä, niin sitten nämä alkavat taas ampumaan omia ihmisiään. Minusta tämä on kohtalaisen omituinen toimintatapa. Saattaa olla, että me, meillä Toivon, pelkääpä, että meidät on nyt, meitä on nyt narrattu ja toivomme, että tämä jatko oikeusvaltio kysymyksistä on muutenkin hollissani. The answer before he goes. Okay. Kiitos nopea vastaus ennen kuin hän haluaa vastata vielä, kun lähtee, jos on. Niin, haluaisin vain sanoa, että viestisi minulle. Sinä olet vierailut Kyproksella. Yritä sinäkin olla rakentava. Kyproksella minäkin tulen toimimaan niin mutta minulla on toki muistissa tämän viestisi. Jos halutaan kuitenkin päästä eh, yhteistyön kautta ratkaisuun, joka ei välttämättä ole kovinkaan kaukana, niin olen sitä mieltä, että aggressiiviset sanat tai vähän aggressiiviset sanat eivät varmaankaan tule edesauttamaan asiaa on toimittava älykkäästi, mutta välitettävä kuitenkin se viesti, jonka sinä halusit minulle antaa matka, matka viemiseksi Kyprokselle. Teen parhaani. To conclude, Frank, just... <clears throat> Frank, haluaisitko jatkaa? Uh, Tämä viesti oli Turkin tasavallan ei Kyprokselle, eikä Kyproksen turkkilaisille edes. Lopuksi vielä oikeusvaltiosta. Pelkäänpä, että Olemme seuraamassa rakenteellista oikeusvaltion rapistumista kaikista huonosta syistä. Onko tässä sitten ideologia tai Unkarissa puolessa tai muissa maissa, tai olkoon syynä liiallinen turvallisuuden toteuttaminen niin kuin Ranskassa tai muualla. Ja loppujen lopuksi edessämme on ilmiöitä, jotka pelottavat minua olet muissa tilanteissa puhunut tällaista neuvostovaikutelmista Puolan osalta. Minulla on vielä pahempia vaikutelmia, kun katson, että meidän pitäisi hyväksyä mahdollisesti määrät, määrämättömäksi ajaksi se, että kotietsintiä tehdään ympäri vuorokauden, ihmisiä haetaan kote, kodestaan yöllä ja viedään tummistumin tai pidätetään. Ja on vaarana se, että tämä tulee jatkumaan liian kauan. Tämä on epäkohta, joka johon meidän olisi kyllä kiinnitettävä suurta huomiota yhteiskunnissamme, koska muussa tapauksessa tulemme tuomaan vain epävakautta ja turvattomuutta kansalaistemme keskuuteen, eikä päinvastoin niin kuin on tarkoitus. Kiitos, Anna Gomez. Well, I, I'm sorry to see. Olen pahoillani, että ministeri Asselborn lähtee, mutta olen samaa mieltä myös, että on tärkeää, että hän menee Kyprokseen todellakin. Ja että viesti pitää mennä Turkkiinkin myös tästä matkasta. No, ensimmäinen kysymykseni oli itse asiassa hänelle, mutta jääkö nyt sitten muiden jäsenten vastattavaksi, jotka Luxemburgia edustavat? Heitäkin kiitän erinomaisesta työstä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja kysymykseni kyse siis koskee, onko pakotteista puhuttu niitä maita kohtaan, jotka epäonnistuvat tai pettävät solidaarisuuden sisäisissä siirroissa pakolaisten osalta. En tietenkään unohda, mitä Unkarin suhteen on vaadittu mutta juuri sen vuoksi, kun on muita maita, ja ministeri Asselborn mainitsi Puolan, mutta on muitakin. Onko taloudellisia seuraamuksia harkinnassa? Koska maat, kuten Portugali, oma maani, heitä pitäisi tukea paremmin, kun ovat valmiita ottamaan vastaan. Ja sitten ne, jotka eivät ole valmiita ottamaan vastaan, niitä pitäisi rankaista solidaarisuusrikkomuksesta. No ministeri puhui myös tarpeesta tutkia laillista maahanmuuttoa. Mutta mitä tarkalleen ottaen neuvosto tekee sen suhteen, että vapaita, avoimia, laillisia reittejä avattaisiin? Eikö tämä olisi järkevä tapa varmistaa rajavalvontaa? Koska ihan suoraan sanoen Sehän tästä voi antaa lakia. Siis eihän voida ajatella, että palautettaisiin Etiopian tai Eritrean ihmisiä. Mutta se toinen kysymys täytyy tämäkin esittää. Tietojen vaihto jäsenvaltioiden kesken. Miksi siellä ei ollut lainkäyttöviranomaisissa pakollista? Ja miksi neuvosto ei tutki mahdollisuutta, että itse asiassa mitä tehtiin Europolin tietokannan suhteen, että tarkistetaan, että ovatko kansalliset tietokannat todellakin jaettuja kansallisella tasolla, koska oletan, että monissa maissa eivät ole, mukaan lukien omani. Ja miksi porsaanreikä? Jos me niin olemme kiinnostuneita valvonnasta, niin miksi sitten yksityiselle lentokoneelle porsaanreikä PNRssä? koska useimmat asekauppiaat itse asiassa esiintyvät liikemiehen. Herra Boni, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. I will speak Polish. Kiitos puheenjohtaja, puhun puolella. Niin. Haluaisin kovasti kiittää Luxemburgia puheenjohtajamaana erinomaisista tuloksista puolen vuoden aikana. Meillä on jotenkin hyvin tärkeitä asetuksia, jotka ovat perusta sillä, kun ajatellaan turvallisuutta, mutta myös talouden kehitystä. Kolme lyhyttä huomiota. Ensimmäinen koskee tätä tasapainoa, että turvataan rajat ja toisaalta ollaan solidaarisia ja avoimia pakolaisten vastaanotossa. Se, mikä näyttää olevan tärkeää viestinä tästä puolesta vuodesta, on se, että kaikki miettisimme sitä, että ajatellaan pelkoa, jota monilla eurooppalaisilla on, sitä nähdään myös Puolassa, että pelätään vieraita pakolaisia. Suuri työ täytyy tässä tehdä, että voidaan olla avoimia, mutta täytyy myös toteuttaa se, että voidaan auttaa ihmisiä ymmärtämään, missä tilanteessa Eurooppa nykyään on toiseksi. kun ajatellaan Eurooppaista ilmapiiriä ja tunnelmia, niin tärkeä ovat jatkotoimat vihapuheiden torjunnassa. Kyse ei ole pelkästään terrorismin torjunnasta, että torjutaan heidän vihapuhettaan verkossa. Kyse on myös neonationalismista. Se hyvin paljon kehittyy ja käyttää vihapuhetta. Ja se on suuri uhka meille eurooppalaisille. Kolmas asia. Uudet psykoaktiiviset aineet. Olen esittelijänä Tiedän, että tässä asia jumittaa. Saisiko lyhyet tiedot asioiden tilasta ja sitten vähän Puolan tilanteesta puolalaisena, en nyt minkään konkreettisesti puolueen jäsenenä, vaan ihan Puolan kansalaisena, niin niihin teemoihin varmaan palataan, mutta se nyt eh, ei muuta sitä faktaa, että se nyt ketään kuitenkaan ole pidätetty, että pidettäydytään keskustelussa nyt kuitenkin tosiasioihin. Dupree, please. Kiitos. Sitten seuraavana herra Depre. Äh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Vilpittömät onnitteluni Luxemburgille puheenjohtajavaltiona sekä tämän valiokunnan asioissa että budjettiasioissa myöskin, koska olen myös budjettivaliokunnassa. Luxemburg on, Luxemburg on tehnyt erittäin hyvää työtä ja halusin sen tässä ensin tuoda esille. Sitten yksi sananen ystävälleni Sofille. Hän puhui mielestäni vähän liian vahvasti oman maani osalta. Minun mielestäni sellaiset maat, joissa ei ole ollut terroristin uhreja niin kuin 130 tapattua, tapettua kuin, kuin, tapettua kuin koirat tuolla teatterissa, niin e, heillä on ehkä erilainen asenne tässä kuin muilla. Mutta muutamia kysymyksiä oikeusministerille. Tanskassa on No Sofi tästä puhuikin, enkä ole eri mieltä kaikesta hänen kanssaan. Todella Tanskassa halutaan ottaa näiltä ihmisiltä kaikki omaisuuskorut ja muut, jotta he voisivat maksaa omat kulunsa pakolaisena. Mitä ajattelette tässä, tästä asiasta yhte, yhteisön lainsäädännön valossa? Voidaanko näin kauhea ja typerä asia tehdä? Sitten näistä pakolaisista nehän heidän saapumisensa maksaa paljon näiden järjestelykeskusten takia ja sitten on autettava näitä ihmisiä löytämään työpaikkoja, integroitumaan ja niin edelleen. Mitä ajattelette ajatuksesta, jonka mukaan käytettäisiin osa kohesiorahaston varoista, jotta voitaisiin hoitaa osa eh, näistä pakolaista aiheuttuvista kustannuksista eri jäsenvaltioissa, erityisesti kun meillä on eh, eh, nämä kriteerit mennessä uusiksi sitten näistä valvonnoista ulkorajoilla mm, aiotaan järjestelmistä tunnist, tarkastaa kaiken identiteetti, mutta Schengenin eh, tietojärjestelmä ei ole kuitenkaan pakko, eh, pakko käyttää eikä harminoisoida. Meillä oli harminoisoitua määritelmää vierastaistelijoille tai muille taistelijoille. Miten on mahdollista, että näissä asioissa ei päästä yksimielisyyteen neuvostossa? Minulla oli paljon kysymyksiä. Joudun vähän meitä nopeasti vetämään nämä yhteen kahdessa minuutissa. Kiitos Gerald. Sitten herra Cenicki. Grazie, grazie presidente. Io davvero voglio ringraziare. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää Luxemburgia ja tänään paikalla olevia ministereitä tärkeästä työstä tällä kaudella. Haluaisin erityisesti kiittää oikeusministeriä herra Bratsia. Hän on tehnyt paljon työtä asiakirjassa, joka koskee alaikäisiä, joita syytetään rikosoikeudellisesti. Tämä oli asia, joka ei ehkä ole herättänyt paljon median huomiota, mutta se on yksi kaikkein monimutkaisimmista direktiivistä. Haluaisin todella kiittää ministeriä intensiivistä työstä, erityisesti viimeiset kaksi kuukautta parlamentti ja neuvosto ovat olleet tiivisti tekemässä työtä tavoitteeseen pääsemiseksi ja uskon, että päästiin erittäin hyvään tulokseen. Tämä on ensimmäinen aihetta koskeva direktiivi. Kyseessä on tasapainoteksti, siinä sovitetaan hyvin yhteen rikosoikeudellisen oikeuden vastuut ja oikeudet ja myös se, että huomioidaan alaikäisten henkilöiden haavoittuvuus. Tämä olisi tärkeää laajentaa myös oikeusalueen ja, siihen, ja muihin valtioihin. Haluaisin todella kiittää teitä tästä tuloksesta, johon päästiin neuvoston työn ansiosta. Täällä on esitetty jo paljon kysymyksiä ja paljon jo sanottu aiheista, joiden parissa minäkin teen työtä tässä valiokunnassa, jotta kollegatkin voivat puhua ja etten toistaisi kysymyksiä. En nyt niitä tässä sano, mutta yhdestä asiasta vielä haluaisin kysyä ministereitä. Maahanmuuttoasiaan liittyy myös toinen asia, johon viitattiin ministeriöiden puheenvuoroissa, nimittäin ihmiskauppa, ihmiskaupan torjunta. Tämä valitettavasti liittyy tähän maahanmuuton tragediaan. Se on yksi muoto järjestäytynyttä rajat ylittävää rikollisuutta, mukaan lukien korruptio ja taloudellinen rikollisuus. Haluaisin kysyä, onko tämän suhteen tehty riittävästi ja mitä vielä pitäisi tällä alalla tehdä, millainen aikataulu teillä on, jotta myös tällä alalla Euroopan unioni voisi saada äänensä kuuluviin, jotta tämän tyyppistä rikollisuutta voitaisiin ehkäistä. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Griesbeck, please. Kiitos, Sitrava Griesbeck. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mäkin haluan yhtyä kollegoiden kiitokseen Luxemburgille puheenjohtajavaltiona erinomaisesta työstä. Me olemme näiden kuukausien aikana tehneet työtä tämän valiokunnan toimivaltuuksiin liittyen – Omalta osaltani olen käsitellyt nimenomaan tätä syyttömyysolettamaa säätelevää tekstiä. Aivan erityisesti haluan mainita ministeri tiimin. Te olette ikään kuin siellä konserttimestareita, kapelimestareita oman tiimienne johdossa. Haluan kiittää tiimin jäseniä. Ei nyt sentään Valeri Trilweiler, mutta Katrin Trilweiler oli myös tiimissänne. Tässä ei saa nimiä sotkea keskenään. Todellakin vilpittömät kiitokset. Vaikeata on ollut, mutta puheenjohtajavaltio on toiminut tehokkaasti näissä aiheissa. Kolme lyhyttä, nopeaa kommenttia. Kollegat ovat jo paljon puhuneet, esittäneet kysymyksiä ja vastauksiakin olemme jo kuulleet. Oikeastaan menisin hieman saman suuntaan kuin Katerina. Oikeusapu, syyttämysolettama ja menettelytapa. Oikeudet lasten osalta eivät muodostaneet pakettia, me emme tehneet sitä pakettia, mutta etenemme näissä aiheissa rinta rinnan. Olisi tärkeää, että neuvosto nyt liikahtaa myös kolmannessa osassa tässä ei-paketissa Dennis de Jongin mietintö on kyseessä ja oikeusapu. Totta kai tällä on vaikutusta budjettiin ja rahoitukseen. Tietyt jäsenvaltiot saavat tässä nuhteita varmasti, mutta tarkoitus on päästä jonkinlaiseen tehokkuuteen suhteessa aiempiin teksteihin. Ja toiseksi, aivan lyhyesti, minulle tärkeä aihe Olisi tärkeää, että todella pääsemme eteenpäin eurooppalaisen syyttäjäviraston ajatuksen kanssa. nyt on jonkinlainen tuntemus siitä, että olisi jonkinlainen hissi, johon sitten hypätään kesken matkan kyytiä ja jäädään pois jossain matkan varrelta kun pyrimme taistelemaan niitä vitsauksia vastaan, joita meillä on vastassamme. Sitten kolmas kysymys, jota ei ole vielä niinkään käsitelty. Oikeastaan tämä on kysymys, pohdinta jatkoa ajatellen. Me taistelemme terrorismia vastaan. Totta kai täytyy poistaa sisältöä, jotka kannustavat viharikoksiin ja terroristisiin rikoksiin. Tässä kyseeseen tulevat verkostot, internet, yritykset, palveluntarjoajat pitäisi saada jäsenvaltiolta sitoumus. Jotkut jäsenvaltiot toki tarjoavat rahoitusta, jotta voimme seurata, valvoa ja tukea näiden verkostojen seurantaa. Ja toiset jäsenvaltiot taas eivät tätä työtänsä tee. Unioni voisi hieman saada tehokkuutta tämän vitsauksen vastaiseen työhön. Ja vielä lopuksi laiton sisältö ja sisältö, joka kehottaa vihaan. Meillähän ei ole määritelmää Euroopan tasolla siitä, miten tällainen käsite rajattaisiin. Täytyisi kenties käytännönläheisesti äh, määritellä tämä käsite, jotta pääsisimme eteenpäin. Ja tätä ajatusta tulisi vielä hieman käsitellä. Kiitos. Thank you. Next is Thomas Czetowski, please. Kiitos. Sitten Thomas Kiitos puheenjohtaja. Olen tottunut tottelemaan teitä, joten yritän puhua vähemmän kuin kaksi minuuttia. No ensinnäkin yhtyisin niihin, jotka kiittivät puheenjohtajamaata. Minäkin haluan kiittää. Olette menettävää yllätystä, että hienoa työtä neljä ja puolen kuukauden aikana ja kiitän kyllä todella teitä, koska Italian puheenjohtajakauden jälkeen te olette esimerkki siitä, minkälainen puheenjohtajamaan pitäisi olla. Ja puheenjohtajamaa, joka pitää lupauksensa. Mutta nyt asiaan. Hotspot-järjestelykeskukset, olen samaa mieltä, kreikkalaiset ovat paljon tehneet. Mutta tänä viikonloppuna vierailin Makedonian rajoilla mitä voidaan selittää se, että on vieläkin busseja laillisia, jotka menevät Atenasta Makedoniaan 50 eurolla Atenasta Makedonian rajalle? Usein kyseessä ei ole pakolaiset, ne ovat taloudellisia siirtolaisia. Eikö tässä ole perversiteetti kyseessä, että pystytään salakuljettamaan laillisesti ihmisiä jostakin jonnekin toiseen paikkaan? ja että liiketoiminta kukoistaa. Ihan kuvottavin mahdollinen liiketoiminta, jossa köyhiä ihmisiä hyödynnetään tai pääsevät EUn toisiin maihin. Toinen kysymys. Mainitsitte Europolin. Aika hyvin sanoitte mielestäni, mikä sanoitte. Ja nyt sitten ihan nimenomainen kysymys. Viime viikolla Strasbourgissa Europolista kerrottaa, Europol kertoi meille, että ihmisten salakuljettaminen Eurooppaan on sellaista toimintaa, jossa käytetään samoja menetelmiä kuin missä kuljetetaan äh, ampumaaseita. Ja monissa maissa ei ole takavarikointia mahdollistavaa lainsäädäntöä näille välineille. Onko se mahdollista tulevaisuudessa? Kolmas kysymys sitten tietokannoista. Ulkomaisista taistelijoista puhutaan paljon. Europolin tietokannassa on 1700 ihmistä, joiden tietoja ei jaeta ollenkaan UKsta etupäässä. Menevät taistelemaan Syyriaan. Ja nykyään yksi suurin ongelma EU:ssa on se, että tietokannat eivät toimi yhteen. Tämä kolmas kysymykseni, ja sori, että meni yli Thank you. Uh, next is Sil- Kiitos. Sitten Silvia von Kaufmann. Kiitos puheenjohtaja. Ajan huomioon ottaen vain yksi kysymys. Sitä niin kiitos kuitenkin puheenjohtajamaalle. Yhdyn niihin kolme ministeriä oikein. Sydämelliset kiitokset hienosta työstä ja pyhien aikana hyvää palautumista toivotan. Euroopan syyttäjästä kysyisin herra Schneiderilta, tai anteeksi Brassilta. Tehän sanoitte, että Tämä asia haluttaisiin nyt pikaisesti päätökseen ja luotatte siihen. No oli miten oli. Tiedetään, että parlamentilla on myötämääräämissä oikeus ja nyt kun ajatellaan tätä edistystä, niin nythän on tärkeää, että parlamentti saa tiedot edistyksestä mahdollisimman tarkasti. Ja tämä olisi oikeastaan pyytäni teille ikään kuin, että neuvotteluiden tilasta kerrotte meille ja pyyntöni myös valiokunnan puheenjohtajallekin olisi, että nyt kun otetaan tämä edistys huomioon, niin mahdollisimman ajoissa myös Hollannin puheenjohtajan kanssa ensi vuonna puhutaan tästä asiasta, niin että todellakin lopussa tiedämme äh, asiat hyvin ennen kuin päätämme, ennen, että tuemmeko asiaa vai ei. sitten me haluamme syyttäjäviraston, mutta tämänkin tahdon sisällä on tärkeää tietää, mitä asiaan konkreettisesti kuuluu. Hyvää vuodenvaihdetta ja kiitos ja hyviä pyhiä. Sylvia Ivon. Kiitos Silvia Ivon. Tietysti tämä asia on otettu esille tulen puheenjohtajan kanssa, tämä mainitana Silvia Ivonelle niiden lähettilään kanssa. 11. tammikuuta myös tulee puheenjohtajan valiokunnassa, joten varmistetaan, että siitä keskustellaan nyt tulevan puheenjohtajan kanssa. kiitos tästä. Seuraavaksi herra halla olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Filmos, merci. I have a Kiitos. Minulla olisi kommentti ja kysymys liittyen komission ehdotukseen uudesta äh, aselakiehdotuksesta, tämän Schneider mainitsi. Olen teidän ja komission kanssa samaa mieltä siitä, että olisi hyödyllistä saada yhteiset standardit, kun kyse on asemerkinnöistä, keskeisistä komponenteista, käytöstä poistamisesta ja niin edelleen. Ehdotus sisältää kuitenkin myös kyseenalaisia seikkoja, erityisesti kiellon kieltää ja takavarikkoida puoliautomaattiset tuliaseet, jotka muistuttavat automaattisia aseita. Miten tämä teidän mielestänne lisää turvallisuutta? Tällaisia aseita ei ole käytetty näissä hiljan tapahtuneissa terroristi-iskuissa ja niitä hyvin harkoin käytetään minkään tyyppiseen rikollisuuteen. On hyvin epätodennäköistä, että tällä ehdotuksella olisi minkäänlaista vaikutusta aserikollisuuteen tai terrorismiin. On käytännössä hyvin vaikeaa kieltää jotakin sillä perusteella, että joku muistut, jokin muistuttaa jotakin muuta. Kysehän on asiantuntijuudesta, silloin, kun kyse on muodos, muistuttaako puoliautomaattinen ase tällaista automaattiasetta lainsäädännön tulisi olla suhteellista ja kansalaisten oikeuksia ei tulisi rajoittaa kuin mitä on aivan välttämätöntä. Kaikkien rajoitusten tulisi tarjota osoitettavissa olevaa lisäarvoa. Katsotteko, että tämä kyseessä oleva ehdotus on suhteellinen, hyvin perusteltu ja lisääkö se EUn toimielinten uskottavuutta? Vai pikemminkin, onko tämä esimerkki siitä, että täytyy nyt tehdä jotakin sen takia, kun jotainkin on tehtävä? Kiitos. Thank you. Next is, um... Kiitos. Seuraavana rouva Stevens, olkaa hyvä. Ja, thank you well, voorzitter en collega's. Ik zal mijn... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Esitän vain yhden huomion, yhden kysymyksen. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kiittää Luxemburgin val- puheenjohtajavaltiota erittäin hyvästä työstä. Paljon tuloksia on saavutettu ja tämä on oikein myönteistä. Huomioni. Tänä aamuna luin artikkelin, jossa oli Alankomaiden edelleen puheenjohtaja Vesaistra. Hän sanoi, että vuoden 1951 yleissopimuksessa – kun kyseessä on vastaanotto, niin siihen liittyy kaikenlaisia määräyksiä, joita on sopeutettu vuonna 1967 ja nykyisen kriisin jälkeenkin. Käsittääkseni meillä on tämä vuoden 1967 pöytäkirja, joka olisi tässä huomioitava suhteessa vuoden 1951 yleissopimuksen. Olisi siis tärkeää, että vuoden 1967 pöytäkirja kumottaisiin. Olisiko tämä yksi mahdollinen tapa toimia? Kiitos. Sitten Maalin Björk. Kiitos kovasti. Yritän puhua lyhyesti. Niin paljon on sanottu, mutta mielestäni ei ole oikeastaan syytä nyt äh, olla itsensä tyytyväinen. Nyt mä tarkoita EUn puheenjo- äh, Luxemburgin puheenjohtajamana, vaan EUn toimielimiä, koska viimeiset kuusi kuukautta ovat osoittaneet, että EUn toimielimillä ei, eivät ole saaneet aikaan tuloksia, eivätkä reagoi niin kuin kansalaiset haluaisivat. En nyt näitä huolia toista murenevista perusoikeuksista ja oikeusvaltion tilanteen heikkenemisestä, mutta on oikein totta, että kun puhutaan pakolaisten tilanteesta, jotka hakevat suojaa Euroopasta, niin mennään huonosta huonompaan. Amnesty-raportti, vaan HCR-raportti antaa hyvin kuvan, että tämä linnoitus nyt tiukentaa rajojaan valtuuskunnalla menemme Balkanille ja näimme tämän turvallisen käytävän siihen aikaan. Kreikasta Makedonian kautta Serbiaa ja sitten Kroatiaan ja, ja sieltä pyrkivät pakolaiset turvaan. Ei ollut salakuljettajia. Puolitoista kuukautta sitten vasta tämä oli tilanne. Siis saattaisi olla turvallinen väylä, mutta nyt sitten saadaan raporttia väärinkäytöstä, että salakuljettajat ovat takaisin sitten on kansallisuus suodatin Makedonian rajalla. Käännytetään takaisin muissakin Balkanin maissa. Salakuljettajat mukana kuvassa. Ihmiset jumissa. Ei tällaisia rajoja, aitoja voi pystyttää. Jotkut ihmiset täällä näyttävät haluavan sitä, mutta se ei ole mahdollista. Se olisi myös kansainvälisen oikeuden vastaista. Joten mielestäni keskustelu rajavalvontajärjestelmästä uudesta sellaisesta ei kuulu esityslistalle, ellemme näitä ydinongelmia ratkaise, että miten vastaanotetaan pakolaiset ja annetaan heille suoja Euroopassa. Toivon, että näistä kahdesta asiasta keskustellaan samaan aikaan. Eli kysymykseni, missä on keskustelu pysyvästä sisäisen siirtojen järjestelmästä ja mitä tehdään, jotta näihin takaisin lähettämisiin rajoilla pakolaisten osalta voidaan puuttua. Kiitos sitten, herra Jurek. Kiitos. Haluaisin palata ensin asiaan, joka tuli esille puheenjohtajan maan puheessa. Ja myöskin aiemman Latvian puheenjohtajakaudella otettiin Euroopan, tehtiin Euroopan neuvostossa, anteeksi, Euroopan neuvostossa päätös, että erityisesti pitää torjua salakuljetusta ihmisillä siellä lähdemaissa, siis siellä maissa, jossa, josta ne lähtevät. Brittialoitteen kautta saatiin YK päätöslauselma, mutta se koski Libyaa ja Italiaa. Tässä asiassa tähän asti olemme tehneet selkeästi liian vähän, erityisesti koska keskustelut Turkin kanssa ovat tuoneet esille, että maa, josta eniten tulee tällaisia laittomia tai laittomata toimintaa, niin ne eivät tee ko- kovin paljon estääkseen sitä. Vasta ollaan alkamassa keskustelut. En nyt puhu sen vuoksi tästä, että syyttäisin sitä ketään. Luxemburghan on vain koordinoidut työtä, mutta ehkä mieluumminkin sen takia, että saataisiin kuva näistä esteistä, joita on. Siis Siis huhtikuultahan nämä päätökset ovat ja Luxemburgin ne kohtasivat. Sitten toinen huomio, haluaisin kiittää Mihailia, kun hän oli hallituksessa, minä olin silloin oppositiossa. Hän nyt on sitten kriittinen sitä hallitusta kohtaan, jota minä nyt tuen. Hyvä, että reagoi näihin, tähän hölynpölyyn, jota kerrottiin meidän maastamme no, aivan oikein viime vuosina. Ennen kuin tuli tämä hallitus, niin silloin pidätettiin blokkereita, mutta se ei koske tätä hallitusta, joka nyt on, vaan kehottaisin pidättäytymään tällaisista hyökkäyksistä, tarpeettomasta kritiikistä, koska äsken on vielä pidetty tai tapaaminen puhemies Schulzin ja pääministeri Schudvon kanssa. Minulla on vaikutelma, että puhemies Schulz nyt sai tietää, että mitä hänen lausuntonsa eivät ole osuvia eikä ole niitä toistanut sen jälkeen. Että minun mielestäni ei kannata nyt toistaa tällaisia epäonnistuneita lausuntoja menneisyydestä. Sitten Bagilorston seuraavana. Uh, thank you, Claude. Kiitoksia, Claude. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä teidän tietosuojadirektiivin työstämisessä. On sanottava, että minulla on ollut oikein hyvä myönteinen kokemus neuvoston, komission ja parlamentin Tin välisen ikuisen taistelun sijaan olemmekin saaneet aikaan rakentavaa yhteistyötä. Ja meillä on ollut selkeät aikataulut. Luxemburg laatin aivan alussa ja sanoi, että kyllä, kyllä vain. Me olemme parlamentin puolella, meillä on tällainen pakettilähestymistapa, mutta meillä on tässä oma aikataulu ja tavoitteena on saavuttaa tuloksia kauden loppuun mennessä. Tämä oli erittäin hyvä aloitus. Meillä oli yhteiset puitteet, yhteinen tavoite ja yhteinen aikataulu alusta asti. Minulla olisi kysymys täytäntöönpanosta. Tämän oikein hyvän kokemuksen jälkeen hieman kauhulla katson tulevaisuuteen. Yhdessä olemme sopineet hyvin tiukasta aikataulusta täytäntöpana varten kaksi vuotta direktiiviä ja asetusta varten. Mikä on teidän tuntemuksenne? Mitä te voitte tehdä, jotta menettely olisi johdonmukainen niin, että kahden vuoden jälkeen täytäntöpana olisi todella todellisuutta? Tämä on erittäin tärkeä asia. Sitten tämä yhteinen eurooppalainen tietokanta, tästä monet esittivät kysymyksiä, on erittäin tärkeää jatkaa työtä. Kun meillä olisi yhteinen tietokanta, niin nämä säännöt, joista nyt on sovittu, ne luovat puitteet, mutta paljon asioita on tehtävä ennen kuin meillä on selkeät käytännön vaihtoa koskevat säännöt. Tässä palaan tähän yhteisten määritelmien asiaan. olemme nähneet, kuinka vaikeaa on saada aikaan yhteisiä määritelmiä, kun käsittelemme turvallisuusasioita. Viime viikolla, viime viikkoa ennen meillä ei ollut vielä lopullista päätöstä, kuinka turvallisuussadan direktiivin mukaan. Se tuli vasta aivan viime viikolla. Meillä oli jo muutamia rajoituksia. Tässä on aivan selvää, että jotta päästäisiin näiden ongelmien kanssa eteenpäin, niin niin kuin täällä on sanottukin, tarvitsemme määritelmän, jonka mukaan näemme, onko kansallinen turvallisuus nyt nykytilanteessa todella asia, joka kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle ja missä kohtaa näin ei enää ole. Missä vaiheessa pitäisi puhua eurooppalaisesta turvallisuudesta? Minun mielestä tämä on kaikkein tärkein asia, joka liittyy näihin yhteisen tietokantoihin ja vaihtoihin. Sitten kolmas asia. Paljon on ollut puhetta Sitten että eivät toimielimet toimi hyvin tai tarvitaan rannekkovartiosta ja muuta. Se, mitä täällä kuuntelemme, ovat neuvoston ehdotuksia. Tämä on hyvin tavallinen tilanne. Komissio tulee, komissiolla on joku ajatus, siitä keskustellaan. Sitten neuvosto ikään kuin puolustautuu tai yrittää vesittää näitä, missä ovat neuvoston todelliset konkreettiset ehdotukset, kuinka voitaisiin saada nämä toimijat työhön koskien sisäisiä siirtoa ja näitä ja rajavartioita ja muita. Miksi neuvosto on niin passiivinen? Okay, colleagues, thank you very much. And once... Kiitos kovasti nyt kollegat. Vielä kerran pahoittelut siitä, että maahanmuuttoisista vastaava ministeri lähti tässä kesken, koska jotkut toisen kerroksen kysymykset selkeästi koskivat hänen salkkuaan. Mutta Etienne ja Felix ovat myös syvällä näissä asioissa, joten voitte käsitellä niin paljon kuin pystytte. Ette tietenkään voi kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin vastata, mutta suuntaviivana tietysti seitsemän minuuttia kullekin, jos se sopii. Tässä ollaan jo aikataulusta jäljessä, mutta, mutta kun on muutenkin tehnyt niin paljon, niin olkaa hyvä. Euh, Kiitos Claude. Varsin vaikea on seitsemässä minuutissa vastata tunnin aikana esitettyihin kysymyksiin, mutta teen parhaani. Haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen, jotka nousivat esille useampaan otteeseen nimittäin tiedonvaihto tai oikeastaan tiedonvaihdon puute ja toisaalta radikalisoitumisen ennaltaehkäisy. Jotkut totesivat aivan oikein, että jäsenvaltioiden välinen tiedonvaihto ja Europolin välinen tiedonvaihto jättää toivomisen varaa. Täytyy tehdä ero oikeastaan kahden ulottuvuuden välillä. Toisaalta tiedustelutietoa viranomaisten välillä vaihdetaan ja toisaalta poliisi- ja oikeusviranomaisten tietoja vaihdetaan. Kun ajatellaan tiedustelutietoja, haluaisin muistuttaa, että Luxemburg puheenjohtajavaltiona teki aloitteen, jotta kutsuttaisiin viisi eurooppalaista viranomaista neuvoston kokoukseen, kun teemme yhteistyötä terrorismin vastaisessa työryhmässä. Ja tämä oli oikeastaan ensimmäinen vastaava tapaaminen sitten vuoden 2001. Tiedustelutietojen jako liittyy siihen, eh, missä säädellään eh, henkilötietojen suoja säännöksin. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään kahdenvälisesti ja toisaalta monenvälisesti. Ja niin kuin ilmoitin, niin kuin sanoin alustuspuheenvuorossani, Tämä ryhmä on sitoutunut ennen kesää 2016 ottamaan käyttöön tiedustelutiedon vaihtofoorumin. Näin yhteistyötä monenvälisesti voidaan viranomaisten kesken vahvistaa. Tämä minusta on huomattava edistysaskel. Sitten poliisi- ja oikeusviranomaisten välinen tiedonvaihto. Siinäkin on saatu edistystä neuvoston vetomusten pohjalta. On pakko todeta, että edelleenkin työsarkaa riittää, jotta pääsemme tiedon vaihtoon, joka on asianmukaisella tasolla ja jolla voidaan vastata nykyiseen uhkaan. Tässä yhteydessä on ikävä joutua toteamaan, että vain viisi jäsenvaltiota ja yksi assosiaatiomaa vastaavat 50 prosentista tiedoista, kun ajatellaan, minkälaisia tietoja yhteisen järjestelmän toimitetaan. Yli 2000 ulkomaista taistelijaa on kirjattuna tähän tiedostoon. Tämä väline olisi huomattavan tärkeä väline, kun pyritään terroristitaistelijoiden liikkeitä rajojen ylitse seuraamaan. Puolet jäsenvaltioista ei käytä SIS, Europolin tietojärjestelmää, korjaa puhuja, kun taistellaan terrorismia vastaan noin 1600 ulkomaista taistelijaa on rekisteröity tähän tietokantaan. Puolet jäsenvaltioista ei ole vielä perustanut yhteyttä yksiköiden välille silloin, kun taistellaan terrorismia vastaan ja toisaalta ajatellaan näitä Europolin salattuja tietoyhteyksiä. Välttämättä varoista ei niinkään ole kysymys terrorismin vastaisessa työssä, vaan ennen kaikkea tulisi hyödyntää sitä, mitä on jo käytössämme. Tästä syystä Luxemburgin puheenjohtajakaudella olemme halunneet tilannekatsauksen olemassa olevista välineistä ja tämä työ käynnistettiin. Näin saamme täsmällisen käsityksen siitä, millä tavalla eri välineitä hyödynnetään ja konsultoidaan sekä Europolissa, Interpolissa että myös Eurojustissa. Toisessa vaiheessa tämä katsaus tulee käsiteltäväksi yksityiskohtaisesti komissiossa sekä teknisellä tasolla että myös oikeudellisesti. Siellä tehdään syvällistä Euroopan tason työtä. Komissio auttaa myös jäsenvaltioita, jotta voidaan ne aukot, jotka on jo havaittu täyttää esimerkiksi tietokantojen osalta silloin, kun kyse on tietokannoista, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionille. Täytyy myös työstää eri välineiden yhteen toimivuutta. Tarkoitus on ylittää tekniset esteet, joita meillä on yhteyksissä. Tämä ulottuvuus on erityisen tärkeää, kun kyse on Europolin järjestelmistä ja Interpolin järjestelmistä. Terrorismin vastaisen keskuksen luominen 2016 mahdollistaa sen, että tietovaihtokeskuksesta todella tulee merkittävä jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä, kun ne täyttävät omia velvollisuuksiaan. No sitten radikalisoitumisen esto. Olemme vakuuttuneita siitä, että terrorismin vastainen taistelu ei voi pohjautua pelkästään rankaisutoimille, vaan erityisesti täytyy kiinnittää huomiota ennaltaehkäisyyn. Lukuisat aloitteet pohjautuvat läheiseen yhteistyöhön viranomaisten ja uskonnollisten ja sosiaalisten vastuuhenkilöiden ja tahojen välille. Tähän tarvitaan olemassa olevia välineitä, niiden käyttämistä, kun tuemme tätä yhteistyötä. Ensinnäkin Meillä on RAN, asiantuntijakeskus, radikalisoitumisen vastainen eh, keskus, joka on ollut eh, jo käynnissä jonkin aikaa. Se helpottaa myös parhaiten käytäntöjen vaihtoa kenttätyöntekijöiden, asiantuntijoiden kesken, silloin kyseessä on radikalisoitumisen vastainen työ, ja toisaalta huomioimme myös kansalaisyhteiskunnan asiantuntijat. Toiseksi neuvoa antava yksikkö laatii ikään kuin vastanarratiivia tälle radikalisoitumispuheelle. Komissio on varmistanut tämän rakenteen rahoituksen myös vuoden 2016 jälkeen. Kolmanneksi komissio on käynnistänyt tapaamisfoorumin. Siellä jäsenvaltiot ja toimielimet voivat internetyritysten, Facebookin, Twitterin, Microsoftin kanssa kokoontua. Foorumin tarkoituksena on löytää ratkaisuja, yhteisiä ratkaisuja radikalisoitumishaasteisiin verkossa. Ministeritason keskustelut ovat johtaneet siihen, että nyt jo yritys on muuttanut käyttöehtoja, jotta ääriliikkeiden verkkoon laittaman sisällön kieltäminen jäljittäminen onnistuisi helposti. Meillä on myös yksikkö, joka vastaa tällaisen fundamentalistisen sisällön jäljittämisestä Eurostossa, e, Euroopassa verkoston muodossa. Ja sitten vielä vastauksena täsmälliseen kysymykseen, joka liittyy tähän tuliasedirektiiviin. Täytyy vain sanoa, että nyt on liian varhaista antaa vielä vastausta tähän kysymykseen. Tämä hanke on vasta esitelty, siitä täytyy keskustella. Alankomaiden puheenjohtajakaudella valitettavasti en voi vielä vastata yksityiskohtaisesti takavarikointia liittyen takavarikointiin liittyvään kysymykseen puoliautomaattisten aseiden osalta, mutta lähikuukausina aiheeseen palataan. Kiitos. No se antaa helpotusta Hollannille puheenjohtajamaana, kun tämä ampumassa juttu on niin monimutkainen. Felix, ole hyvä. Claude, Kiitos Claude. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat kiittäneet Luxemburgin puheenjohtajan valtiota tästä kaudesta ja korostivat sitä, että lähinnä avustajat ovat tietenkin tehneet työtä viimeisen minuuttiin asti viimeisen kuuden kuukauden aikana. Haluaisin vain korostaa sitä, mitä edustaja Grisbeck täällä sanoi. Sitten siitä, mitä edustaja Holmajer totesi. Hän esitti kysymyksen, joka koskee rekrytointia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että että muistaakseni lokakuussa allekirjoitin Euroopan unionin nimissä Euroopan unionin liittymisestä Euroopan terrorismin vastaiseen yleissopimuksen ja pöytäkirjaan, jolla neuvosto, johon, joka liittyy YK päätöslauselmaan koskien näitä palaavia taistelijoita ja siihen, siinä käsitellään myös rekrytointikysymystä ja sitä, että annetaan niitä itse asiassa rekrytoitavaksi terrorismitoiminnassa. Meillä on oikeusperusta, meillä on teksti, komissio itsekin on esitellyt direktiivialoitteen, jonka kautta siirrettäisiin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön YK on päätöslauselma tästä asiasta, joten vastauksena kysymykseen ne on, ne on todettava, että meidän on täytäntöön pantava lainsäädäntö, jota meillä jo on. Sitten ennaltaehkäisystä Olin itse komission kanssa järjestämässä konferenssia 19. lokakuuta Brysselissä. Aiheena olivat eh, juuri ennaltaehkäisyyn liittyvät asiat tässä taistelussa. Kaikki ei ratkea rankaistuksilla, vaan ennaltaehkäisy on ainakin yhtä tärkeää kuin kaikki nämä lainvalvontakeinot, joita meillä on. Olen oikein iloinen, kun voin ilmoittaa päätelmistämme kyseisestä konferenssista. Ne olivat seuraavan sisäoikeusneuvoston kokouksessa asialistalla ja ne hyväksyttiin siellä virallisena ministerineuvoston päätelminä. Se osoittaa, että oikeusministeriötkin ovat kiinnostuneita siitä, että otetaan mukaan kaikki mahdolliset ennaltaehkäisyyn liittyvät seikat. Tietenkään tämä ei ole vielä valmis asia, mutta asia on tiedostettu ja työtä tehdään kunnolla. Edustaja Maijeri ei enää ole paikalla. Hän olisi sitä mieltä, että tarvittaisiin enemmän Eurooppaa vähemmän. En ole yhtä mieltä hänen kannastaan. Niin hän halusi vähemmän Eurooppaa eikä enempää. Minä olen kylläkin toista mieltä. Sitten näistä vihapuheista, joista edustaja kysyi, tämäkin kuului oikeusministeriöiden neuvoston kokouksen asialistaan, ei-lainsäädännöllisiin asioihin – Niistä käytiin hyvin vakavaa keskustelua oikeudellisten asioiden neuvottelussa, neuvostossa. Olemme sitä mieltä, että vihapuhetta ei voi sietää verkossa, niin kuin sitä ei voida myöskään no, normaalimaailmassa sietää. Kaikilla jäsenvaltioilla on asia koskevaa lainsäädäntöä, vaikka verkko-operaattorit eivät osallistukaan tähän ponnistukseen. neuvottelut kyllä edistyvät hyvin, mutta kaikilla jäsenvaltioilla on jo nyt lainsäädäntöä ja sitä on vain täytäntöön pantava. Ei tietenkään jokaisen tapauksen voida puuttua eikä kaikkea voida seurata, mutta kyllä meillä on tekstit olemassa. Viranomaiset eivät tarvitse mitään eurooppalaista lupaa keneltäkään eikä myöskään verkkooperaattorilta tarvita lupaa siihen, että voitaisiin puuttua tähän äh, lainvalvonnan kautta. Luxemburgissa tehdään näin joka kuukausi ja toivon, että Äh, niin kaikissa musiikin jäsenvaltioissa on tämä sama mahdollisuus. Edustaja Anna Gomes esitti kysymyksen taloudellisesta sanktiosta, joita voitaisiin soveltaa. Tämä ei ole neuvoston kanta. Tällaista kantaa ei ole neuvostossa hyväksytty. Ja Luxemburgin puheenjohtaja valtio varmastikin olisi pitänyt parempana taloudellisia sanktioita tai jopa sitä, että olisi otettu käyttöön sellainen rohkaisujärjestelmä niille, jotka tekevät ponnisteluja ja tällainen myönteinen lähestymistapa taloudellisilla sanktioilla ei onge, ratkaista ongelmia, vaan sieltä tulisi vain lisäongelmia. Se ei mielestäni ole paras ratkaisu, vaan parempi olisi auttaa niitä, jotka, jotka ovat valmiita tässä ponnistelemaan. Uskon, että se olisi hyödyllisempi tie. Puhuitte myös laillisesta maahanmuutosta. Olen yhtä mieltä tästä haasteesta. Laillisen maahanmuuton puutteellisuus on osa tätä ongelmavyyhtiä, joka on johtanut laittomaan maahanmuuton virtaan Eurooppaan. Emme ole todellakaan vielä ratkaisujen äärellä, mutta Luxemburgin kaudella olemme kolmikantaneuvottelussa ainakin saavuttaneet sopimuksen koskien tutkimusopiskelijoita. Tämä tarjoaa laillisen väylän päästä Euroopan unioniin. Tämä ei tietenkään ratkaise kaikkea, mutta tässä on kuitenkin sopimus, joka osaltaan sitä edesauttaa ja on tärkeä asia mielestäni. Sitten edustaja Debre esitti kysymyksen siitä, mitä lehdistössä on luettu en ole kyllä varma, että onko olemassa jo virallista ehdotusta Tanskasta. Minäkin olen lukenut näitä samoja uutisia, mutta en ole aivan varma, voidaanko jo puhua konkreettisista ehdotuksista, jotka olisivat Tanskan virallisia ehdotuksia. Odotan siis, että saan ne ensin eteen ennen kuin niitä kommentoin, mutta olen kyllä y- y- minäkin hyvin kiinnostunut tästä asiasta. Mikäli kyseessä todella ovat viralliset ehdotukset, niin olisi tietenkin se varmastikin herättäisi paljon huomiota Euroopan unionissa. Kohesiorahastosta olen yhtä mieltä kanssanne. Se, mistä sisä- ja oikeusneuvostossa keskustelemme siinä, olisi otettava huomioon myös kohesiorahaston varojen jaka- jakaminen. Se on todella asia, jota on syytä pohtia ja tässä on yksi mahdollisuus, jota olisi pohdittava. Olen kyllä yhtä mieltä teidän pyynnöstänne. Sitten edustaja Chinichi Kinichi viittasi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Minun käsittääkseni Euroopan unioni on tässä asiassa tilanteessa, jossa sen pitäisi toimia paljon tehokkaammin. Järjestäytynyt rikollisuus on kaikkein niin inhottavin rikollisuuden muoto, koska se haastaa valtion ja valtion toimintakapasiteetin eikä Euroopan unioni voi tällaista hyväksyä. Meidän ei pidä jättää jäsenvaltiota yksin tämän tyyppisen rikollisuuden edessä, joka ylittää rajat ja joka on äärimmäisen hyvin järjestäytynyt. Meidän on tietenkin päästävä paljon eteenpäin tässä asiassa. Viime viikolla pääsimme sopimuksen koskien tätä direktiiviä, joka on tietosuojaa koskeva. Siinä on tietojen vaihtoa koskeva tärkeä asia. Tämä on todella vaikea poliisitietojen ja oikeustietojen vaihto on ongelma, josta järjestäytynyt rikollisuus hyötyy. Jäsenvaltioiden olisi tässä tehtävä paljon enemmän työtä. Direktiivi, josta esitteen äh, ja Lauristin on neuvotellut meidän kanssamme, on varmasti keskeinen rakennuspalikka, jotta voidaan parannettua poliisi- ja oikeusviranomaisten tietojen vaihdon laatua. Tämän kautta varmasti pääsemme eteenpäin ja voimme olla oikein iloisia tästä sopimuksesta, johon hiljattain päästiin. Olen yhtä mieltä siitä, kuinka vakava tämä järjestäytynyt rikollisuus on. Sitten edustaja Grisbeck esitti kysymyksen, joka koski oikeusapua. Me olemme tästä hyväksyneet kaksi tekstiä oikeusavussa ei ole kyse, kysymys ainoastaan rahasta. Siitä valitettavasti paljon puhutaan, kun oikeusavusta puhutaan. Toki sillä on kustannus, mutta samaan aikaan kyseessä on paljon enemmän. Jos haluamme edelleen tehdä työtä niin kuin olemme tehneet ja olemme jo vuosia syventäneet tätä asiaa niin, että voimme yhä enemmän saada aikaan oikeudellis, oikeuden tuomioiden vastavuoroisesta tunnustamista, niin meidän on huolehdittava siitä, millä tavalla nämä päätökset tehdään, tehdään ja ta- menettelytakeet ja oikeussuoja ovat osa tätä pakettia. Ne on taattava kaikissa jäsenvaltioissa ja sillä on kustannuksia, joita kaikkien eivät voi itse maksaa. Ja valtion on siis paikattava näitä taloudellisia vaikeuksia, kun kansalaiset pyrkivät oikeuteen. Tämä on toki kustannus, mutta se on merkittävä menettelyinen tae, joka on olennainen osa, kun halutaan päästä vastavuoroiseen tuomioiden tunnustamiseen. Olen muistuttanut tästä useaan kertaan ja toivon, että Hollannin puheenjohtajakaudella voimme vielä jatkaa tätä, tämän tekstin kes- käsittelyä. Se on erittäin tärkeää, kun ajatellaan, miten näemme oikeuden Euroopan unionissa. Oikeus merkitsee, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada oikeussuojaa riippumatta siitä, missä he asuvat, onko kyseessä oma jäsenvaltio, toinen jäsenvaltio, ja onko tässä henkilökohtaista elementtiä mukana tai ei. Tämä on todella keskeinen teksti. Luxemburg äh, äh, pian pian saa tässä sananvapautensa ta- takaisin ja oikeusministerinä voin sitten puhua ja varmastikin tulen tätä vapautta käyttämään, kunhan kautena loppuu Kaufman äh, kyseenalaisti optimismini eurooppalaisen syyttäjän viraston osalta. No, minä nyt halusin vain rohkaista Hollannin kollegoita. He tarvitsevat paljon sitkeyttä tässä hyvin, hyvin monimutkaisessa teknisessä asiassa. Artikla 1-35 on kuitenkin saatu jo valmiiksi ja huomenna käsittääkseni tai ylihuomenna Luxemburgin puheenjohtajavaltiona julkaisee äh, konsolidoidut artiklat 1-35. Tämä työ on tehty kolmella puheenjohtajakaudella. Se teksti julkaistaan huomenna. Se on siis julkinen teksti, joten huomista eteenpäin voitte tutustua tähän konsolidoituun annettuun tekstiin artikloista 1-35 ja se varmastikin ruoki keskustelua seuraavalla puheenjohtajakaudella Alankomaissa ensimmäinen tammikuuta alkaen. Tämä on ikään kuin meidän viestikapulamme, kun tämän tekstin julkaisemme. Edustaja Stevens esitti hyvin täsmällisen kysymyksen koskien kansainvälistä oikeutta. Valitettavasti minulla ei ole näistä riittävästi tietoa. Ne kuuluvat kollegani Aselbornin toimivaltuuksen, joten en voi täsmällisesti näihin asioihin vastata ja olen siitä pahoillani. Viimeinen puheenvuoro oli edustaja Lauristinilta. Hän esitti huomioita pikemminkin kuin kysymyksiä. Ne koskivat äh, voimahantuloaikoja. Tiedän, että joissakin jäsenvaltioissa ollaan jo valmistelemassa direktiivin voimaantuloa. Kun se on julkaistu virallisen lehdessä, meillä on kaksi vuotta aikaa valmistelua varten on selvää, että komissiolla on tässä oma roolinsa. Sen on rohkaistettava ja muistutettava jäsenvaltioita valmistelemaan tekstin voimaantuloa, mutta uskon, että jäsenvaltiot ovat kyllä motivoituneita. Sitten vielä Lauristin niin viimeinen kysymys, se koski uud- mm, sisäisiä siirtoja. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että neuvostossa olemme lokamarraskuussa aktivoineet IPCR-kriisinhallintamekanismin. Siitä on siis muodollisesti tehty päätös neuvoston kokouksessa loppuvuodesta. Ja tämän jälkeen on järjestetty useita seurantakokouksia. Mukana on ollut Italian, Kreikan ja Turkin kollegat ja muitakin Tästä olemme laatineet kertomuksen, joka on toimitettu Eurooppa-neuvostolle ja se on julkinen kertomus. Tässäkin olemme olleet aktiivisia. Tämä oli viimeinen huomioni. Nyt haluaisin päättää kiittämällä teitä vielä kerran erittäin hyvästä yhteistyöstä viimeisen puolen vuoden aikana. Olen oikein iloinen siitä, että tapaan teidät taas luksemburilaisena ministerinä enkä enää Luxemburgin puheenjohtajavaltion edustajana. Thank you Felix, um, thank you Etienne. Kiitos Felix, kiitos Etienne. Kuten kollegat tiedätte, niin tämä on viimeinen virallinen tilaisuus, kun näemme Luxemburgin viristerit. Karvani kulkee eteenpäin armotta ja Ja kun ajatellaan tätä asennetta ja järjestelyjen tehokkuutta, joita Luxemburgin ministerit ovat osoittaneet. Kaksi heistä on täällä tänään. Miten olette reagoineet joidenkin haasteihin, ulkoisiinkin haasteisiin? Niin, että sitten Hollannin puheenjohtaja sanoi ensimmäisessä kokouksessa ja lähettiläs sanoi minulle, että meillä on suuret saappaat täytettävänä. Eikö ole Siis kyse on siitä, että miten toimielimet kohtaavat haasteet on yksi asia, mutta toinen asia on se, että meillä on paljon nyt määräaikoja tulossa lainsäädännöissä, jotka ovat olleet käsittelyssä pitkän aikaa. Ja Luxemburgin puheenjohtajakauden avulla niin, ja monet teistäkin olette tehneet kovaa työtä olleet trilogeissa, niin on onnistuttu sen kautta. Tästä todellakin kiitämme teitä. Tässä todellakin keskityttiin asioihin kovasti näissä puheenjohtajakaudellanne pääministeri oli verkkoon liittyvässä yksityisyyden suojassa eh, liittyvässä tilaisuudessa. Boni oli siellä myös ja tiedän, miten paljon tässä on tehty yhteistyötä. Kollegat täällä ja myös Strasbourgissa viime viikolla. Nyt on toimeenpanossakin vielä paljon tehtävää, kuten Larsen sanoi. Kiitos vielä ja Felix ja Etien. Odotamme. Seuraava kautta, jos teillä heille on neuvoja, niin olkaa hyvä. Kiitos. Colleagues, we, um, Hyvät kollegat, valitettavasti ollaan myöhässä. Ymmärrettävästi kyllä. Kaikki ei saa puhua. Monet kollegat ovat olleet trilogeissa mukana, monet haluaisivat puhua. Aikataulu, äh, puheenjohtajastakin pidettiinkin kiinni, mutta nyt ollaan vain myöhässä, pahoittelen sitä. Ehkä olisi pitänyt antaa puheenjohtaja kohtaan tässä enemmän aikaa. No mennään kohtaan neljä. Demokratia, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU-järjestelmän perustaminen. Ja oman alustukseni pidän lyhyesti, kun aikapaine on. Joten annan puheenvuoron suoraan esittelijä Intfeldille, jonka jälkeen sitten halukkaat jäsenet ja varjoesittelijät. Sofi, ole hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minäkin lyhyesti. Useimmat ihmiset varmaankin, jotka läsnä salissa ovat, niin tuntevat taustan mietinnölle. Valiokunta-aloitteiden mietintö, jota talon täysistunto on vaatinut, jotta saadaan aikaan järjestelmä, jolla taataan demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeudet. Keskustelu Luxemburgin pohjohtajavaltion kanssa on myöskin painottanut tarvetta mekanismille, koska olemme saaneet aikaan perusoikeuskirjassa perussopimuksessa mitä hienoimmat periaatteet. Siellä on kokonaan paljon oikeuskäytäntöä, lainsäädäntöä, mitä tahansa. Mutta silti kaikki voimme nähdä, että perusoikeudet, oikeusvaltio, demokraattinen hallinnointi ovat nyt kovin myrskyisessä ajassa. Eli tarvitaan mekanismi, jolla varmistetaan, että olemme arvoyhteisö, joka haluamme olla. Se mitä olemme tehneet, olemme tavanneet kahdesti varjojen kanssa, kuten myös Afkon lausunnon valmistelijan kanssa, koska haluaisimme, että teemme yhteistyötä tiiminä kaikkien virallisten sääntöjen lisäksi, jotka nyt mietinnön laatimiseen liittyvät. Joten teemme kovin tiivistä yhteistyötä Afkovaliokunnan kanssa. Olemme jakaneet työn varjoesittelijöiden kesken vähän sen mukaan, mitä, miten te teette puheenjohtaja, kun olitte esittelijä. PRISM-pyyntöjen osalta. Kukin valmistelija laatii työasiakirjan ja, ja esittelijä, joka esitellään teille helmikuun puolessa välissä. Sitten aloitetaan tarkistusprosessi niin, että äänestettäisiin täysistunnossa heinäkuussa. Tietysti jos osoittautuu, että enemmän aikaa tarvitaan, niin mielestäni se aika pitäisi me itsellemme antaa, koska on tärkeämpää, että saadaan aika jotain hyvää, hyvä lopputuote, kuin että ja niin, että kaikki ryhmät tuntevat sen omakseen. Mieluummin kuin, että on jotain kiistanalaista, joka saa hyvin niukan enemmistön. Kuusi aihetta kirjoille ovat tulostaulu demokratiasta, oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista toiseksi. Vuosittainen eurooppalaajuinen parlamenttikeskustelu, sitten vaikutusten arvioinneissa tai seurannoissa demokratia, oikeusvaltio, perusoikeudet ja artiklan kaksi käyttäminen rikkomusmenettelyissä perusoikeuksissa viisi eh, tapauskohtainen toimeenpano ja sitten kansalaisten oikeustoimet, sitten kuusi olemassa olevat mekanismit. Nämä otsikot lähetän teille, jos kiinnostaa. Sitten metoditieteellisessä siis olevat menetelmät. Tässä viimeisessä, missä oli ensimmäinen, jos näin voisi sanoa, mikrokuuleminen, vähemmän kuin puolitoista tuntia, kaksi viikkoa sitten. Ja pyritään pitämään ja lisää kuulemistilaisuuksia. 22. helmikuuta yhdessä AFK-valiokunnan kanssa siellä on sitten tuomiokunnan edustajia. EUn tuomioistuin saattaa olla perustuslakituomioistuimista, jäsenvaltioista. Ehkä voidaan saada, tai toivotaan, että saadaan joku oikeuslaitoksesta Yhdysvalloista. Heillä on paljon kokemusta näistä asioista, joten se on mielenkiintoinen kuulemistilaisuus. Sitten on joitakin kokouksia neuvoston kanssa, puheenjohtajamaan kanssa, koska kuten kuultiin aiemmin Luxemburgilta, niin he ovat, tai heillä on ollut ensimmäinen keskustelu tästä asiasta neuvostossa. Ja se oli aika vaatimata, jos näin voidaan sanoa alkuna. Ja toivotaan nyt, että Hollanti puheenjohtajamaana ja sen jälkeiset puheenjohtajamaat vievät asiaa eteenpäin. Toivottavasti voidaan tehdä rinnakkain neuvoston ja parlamentin kanssa. Ja että komissikin on siinä mukana. Tämän verran tältä erää Mirelin vastaan kysymyksiin, mutta lähetän myös lisätietoa sähköpostitse, jos niin halutaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Eli yhteenvetona, nyt on ensimmäinen keskustelu, työasiakirja esitellään 15.16. helmikuuta libe valiokunnassa Meillä on myös minikuulemistilaisuus AFKA-valiokunnan kanssa ja se on 22. helmikuuta. Tämä on rakenne ja se pitää mielessä. Nyt kuullaan varjoesittelijöitä. Herra Frank Tengilä aloittaa. Thank you, Claude. I, uh... Kiitos, Claude. En tällä kertaa puhu Luxemburgin kieltä, Petseburia, mutta haluaisin todeta seuraavaa. Oikeastaan sama juttu kuin aikaisemmallakin kerralla. Minusta juuri tämä kysymys on mietinnön keskiössä. Minusta meidän tulisi perehtyä juuri näihin kysymyksiin. Kyse ei ole niinkään niistä samoista vanhoista yksityiskohdista, jotka liittyvät tiettyyn jäsenvaltion Euroopassa. Kun ajatellaan kaikkia jäsenvaltioita, niin käytännön toimissa kyllä siltä aukokohtiakin löytyy, mutta minusta tulisi keskittyä siihen, löytyykö jonkinlainen eurooppalainen hallintologiikka, joka olisi sen arvoinen, että siihen tulisi pyrkiä. Tämä liittyy oikeusvaltion periaatteisiin, sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta myös siihen, että valtion on toimittava ennakoitavasti. Myös valtion instituutioiden on toimittava tällä tavalla ja otettava vastuu silloin, kun epäonnistumisia sattuu. Kyse on myös vallan äh, jaosta, äh, riippumattomasta oikeuslaitoksesta ja sen sellaisesta. Monet näistä ovat uuden hyökkäyksen kohteena tai eivät ole koskaan toimineetkaan. Jos nyt katson vaikkapa Kreikan tämänhetkistä tilannetta, niin maa ei varsinaisesti nyt pysty valvomaan omia ulkorajojaan. Se on ongelma sekä Kreikalle että koko EUlle ja muille jäsenvaltioille, mutta tämän lisäksi on myös valtion sisäisiä toimintoja, jotka eivät ole koskaan sopeutuneet eh, eurooppalaisiin standardeihin sellaisina kuin me haluaisimme niiden toimivan. Esimerkiksi korruption poissaolo, hallinnon luotettavuus ja hallinnon toimivuus. Kaikki mikä tähän aiheeseen kuuluu. On vanhoja ilmiöitä ja uusia ilmiöitä. Tämän lisäksi terrorismi täytyy muistaa, joka on nyt käsittelyssä, ja turvallisuusagenda. Se voi myös pudota raiteiltaan, jos emme ole valppaina näihin aloihin tulisi aivan erityisesti kiinnittää huomiota tässä yhteydessä niin, että tästä tulee merkityksellinen panos EUn toiminnan kannalta jatkossa. Kiitos, herra Kirkhope. Niin, nämä ovat kovin lyhyitä, haluatko vastata kaikki? Tämä oli vi- virhe, tämä jäi pois. Tämä oli aihe, joka kuului myös tähän työasiakirjaan. Tämä oli jo virheeni. Yritin olla sitä mainitsematta ihan tuossa mielessä ja toivon, että Sofi reagoisi. Haluaisin vain pyytää anteeksi. Olemme nyt melkein joulussa jo, että teen tämän kerran vuodessa. Committee check. Itsekuri pidetään yllä, tarkistetaan valiokunnassa. Hyvä. Herra Kirkhope. Niin, puheenjohtaja. Tässä on pieni ongelma. Yksi vaikeuksista me tietysti on, että aina näytetään päädyttävän tilanteeseen, jossa toimeenpano tulee tarkastelun kohteeksi sitten, kun tulee ongelmia esiin, eikä silloin, kun toimeenpano ikään kuin aloitetaan. Komissio on mielenkiintoinen tuomari. Mehän emme ole nyt juurun tuomareita, mutta pitäisimme parempana, että kansallisvaltiot pitäisivät kiinni periaatteista ja että niitä valvottaisiin ja että valvonta olisi heti alusta alkaen. Meillä on useita tapauksia ollut äskettäin, joihin on liittynyt huolia. Jotkut parlamentin jäsenet ovat niitä esittäneet yksittäisistä maista. Joskus se on objektiivista, joskus sitä voidaan pitää siinä kategoriassa olevana, mutta suoraan sanoen joskus se on poliittista ja subjektiivista. Säännöt itsessään ovat hyvin perussääntöjä liittyvät perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin. Ne itsessään ovat aika objektiivisia, mutta kuten sanoin, sitten kun objektiivisuudesta luovutaan, niin sitten katoaa näkyvistä todelliset vaikutukset ja että mitä meneillään on. Ja tietysti aina pitää olla kovin vastahakoinen siihen, että otetaan esille yksittäisiä maita yksittäisenä ajankohtina. Paljon rikkomuksia on, jos tarkastellaan objektiivisia kriteereitä. Niitä on melkein koko ajan rikkomuksia, aika monissa maissa, tavalla tai toisella. Useimmat maat 28 rikkovat jotain tässä. Ja kuitenkin mieluummin, että muistutettaisiin vain, ei lähdettäisiin prosessiin alussa. Kaikki odotamme ennen kuin jotain isoa asuu tuulettimeen, joku viesti, missä tulee esille suuri asia. Sitten hyökätään sen maan kimppuun laajalta pohjalta liittyen perus- ja ihmisoikeuksiin. Se ei näytä oikealta menettelyltä ollenkaan. Eli tässä haluan vain sanoa, että täytyy palata perusperiaatteisiin. Täytyy palata asianmukaiseen lähestymistapaan komissiolta ja ottaen huomioon, että komissio on perussopimusten valvoja, niin sillä päävastuu on. Mutta älkää jättäkö tätä asiaa siihen vaiheeseen, kun se politisoituu tai subjektivoituu siinä määrin, että siitä tulee sitten riita välillemme. Pitäisin parempana, että tämä olisi jatkuvaa valvontaa heti alusta alkaen. Kiitos. Nelly, please. Kiitos, Rova Spinelli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän otti aivan alusta varjoesittelijät täysin mukaan. Kaksi huomiota, jotka koskevat tätä peruskirjaa ja tätä artiklaa kaksi, josta olen vastuussa varjoesittelijänä. Ensimmäinen huomio koskee perusoikeuskirjan soveltamisalaa sen olen sitä mieltä, että sen vaikutukset perussopimuksen ja muualle tekevät artiklan 51 vanhentuneeksi, koska se rajoittaa soveltamisalaa. Kyseessä on periaate, joka vastaa jäsenvaltioiden perustuslaillisia perinteitä ja Euroopan unionin ihmisoikeussopimusta, joka sitoo kaikkia EUn jäsenvaltiota. En ymmärrä siis, miksi on miele, miten on mahdollista vielä rajoittaa perusoikeuskirjan täyttä soveltamista. Sitä olisi täysin noudatettava, sen pitäisi olla perusta eurooppalaiselle todelliselle oikeusvaltiolle. Sitten artikla 2 Siinä tunnustetaan, kuinka hyödyllinen olisi mekanismi, jolla voitaisiin suojella oikeus, perusoikeus, oikeusvaltiota ja, ja perusoikeuksia jäsenvaltiossa. Olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa sen pitäisi olla kaiken kattava ja siinä olisi oltava mukana kaikkien Euroopan unionin katon alla olevien toimijoiden toimintaa. Tähän kuuluvat kaikki toimielimet ja virastot ja muut ad hoc toime, to, toimielimet, jotka nykypäivänä ovat vailla valvontaa. Perusoikeuskirjan artikla 2 on unionin selkäranka. Sitä on suojattava vahvemmin kuin seutusopimuksen artiklassa 263 on säädetty. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että mielestäni tässä ensimmäisessä vaiheessa olisi tärkeää korostaa sitä, että tämä tuleva suojelumekanismi, siinä ei pidä toistaa hallitusten välisiä poliittisia virheitä, jotka on artiklassa 7. Toisin siis sanoen olisi otettava mukaan keskeisellä tavalla unionin tuomioelinten rooli, ne ovat kaikkein parhassa asemassa toteuttamaan oikeutta. Niillä on siihen pätevyysiä ja niiden luonteen takia mikään poliittinen vaihtelu ei niihin liitty. Mikäli tässä ei viittata yhteisen tuomareihin, on vaarana, että tässä vain toistetaan artikla 7. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos kovasti kollegat. Koska aikataulu on tiukka, tarkistan nyt kaksi puhujaa vielä, Lopes Akiar ja Rova Feon. Sitten puheenvuoropyyntölista kiinni, jos sopii. Short because it's not a comment, it's just a question. aivan lyhyesti. Sorry, is you, yeah. Okay, okay, thank you, thank you. I was saying that it will be short because... Niin, lyhyesti. Tämä on vain kysymys, ei kommentti Tiedämme kaikki, että demokratia- ja oikeusvaltion indikaattoreita on jo vuosia haluttu tuomioistuimessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Strasbourgissa on ollut paljon juttuja ja tuomioita on annettu tiettyä valtiota vastaan. Näitä tuomioita on ollut räjähdysmääräisen, räjähdysmääräisesti tiettyä valtiota vastaan. Tämä osoittaa, kuinka, kuinka oikeusvaltiodemokratia on rapautunut. Euroopan neuvosto on laajentunut nyt 47 maahan. Monessa näissä puuttuu demokraattinen tausta. Haluaisin nyt kysyä, olisiko mahdollista, että tässä oikeusvaltion mekanismissa arvioitaisiin Euroopan tuomioistuimen roolia silloin, kun annetaan tuomioita asioita, joissa perusoikeuskirja on relevantti. On ollut useita tapauksia, joissa Luxemburgin meidän tuomioistuimemme on aloittanut sen arvioimisen, onko toisessa valtiossa hyvin eurooppalaisten sääntöjen mukaan sovellettu näitä sääntöjä. Olisiko tällainen huomio mahdollista ottaa mukaan? Um, and Kiitos vaan. Sitten tänne Fajan, tänne ole hyvä. Um, first of all, I would like to say that niin, haluaisin ensinnäkin sanoa, että olen kovasti samaa mieltä, että tällaista mekanismia tarvitaan. Ja aiemmin on usein painotettu vaikeuksia monessa valtiossa, tietysti Unkarissa, mutta muissakin. Artikla 7 on kovin arkaluontoinen, sen lisäksi ei ole ollut oikein mekanismia, miten toimia. Sofia olisin kovin kiinnostunut, jos nämä otsikot työasiakirjoista voisit lähettää. Ja se, mihin täytyy keskittyä, on mielestäni kehittää jonkunlainen indikaattoriluettelo työsikirjojen tarkoituksena onkin, mitä mitataan, miten mitataan, mitkä indikaattorit ovat, miten demokratian tasoa mitataan jäsenvaltiossa. Ja sitten täytyy olla myöskin selkeä tavoite kehittää tiettyjä välineitä ja mittoja, että miten, tai toimenpiteitä, miten reagoidaan. Ehkä voit vähän valaista, että Oletko ajatellut, että mihin suuntaan mennään reaktiona? No en tiedä, siis demokratian ja demokratian oikeusvaltion rikkomuksissa, mutta voit luottaa kaikkien meidän tukeemme, koska tämä on hyvin olennaista nyt tulevina kuukausina ja vuosina. Kiitos Tanja, herra Jurek, olitte lähtenyt, otin teidät pois listasta, mutta olkaa hyvä, te olette viimeinen puhuja. Kiitos kovasti. Samanlainen kysymys kuin edellisellä puhujalla. Halusin pyyntää lisätietoa yksinkertaisesti siitä, että mistä oikeusvälineistä on kyse tässä uudessa mekanismissa, mikä on sen ero niihin oikeusvälineisiin, jotka perussopimuksissa ovat, mihin menettelyt perustuisivat, jotka otettaisiin käyttöön, kuka olisi toimija – Lyhyesti sanoen, mikä on uutuus tässä uudessa ehdotuksessa? Okay, thank you. So... Kiitos Sofi. Noin 20 minuuttia on menty jo tämän holistisen lähestymistavan äh, asian käsittelyn ajalla. Eli sen sijaan, että vastaisit kaikkiin kysymyksiin, niin, ja nyt kun on ensimmäinen keskustelu, niin osoita vaan tie eteenpäin meille. Very quick, uh, start. Voin puhua aivan nopeasti. Lähden liikkeelle lopusta. Kyse ei ole niinkään yhdestä oikeudellisesta välineestä, vaan pikemminkin setistä välineitä, joka muodostaa mekanismin. Timothy osui naulan kantaan, kun hän totesi, että kyse on siitä, että pitäisi keskittyä ennaltaehkäisyyn. Ei pitäisi päätyä siihen tilanteeseen, että joudutaan pakotteisiin jäsenvaltiota vastaan. Mekanismi, joka toimii, olisi sellainen, että siinä olisi eri vaiheita vuoropuhelua kehitettäisiin kansallisten parlamenttien ja neuvoston kanssa. Se olisi ensimmäinen vaihe, seurantavaihe voisi olla tämän jälkeen. Sitten varoitus annettaisiin jäsenvaltiolle ja vasta sen jälkeen puhuttaisiin sanktioista ja kenties artiklasta 7 tai jostakin muusta. Kyse on siitä, että ei jäädä odottelemaan sitä suurta skandaalin esiintuloa, vaan varmistettaisiin, että päästäisiin perusoikeuksien kulttuuriin, oikeusvaltion periaatteiden kulttuuriin. Tuomioistuimen rooli silloin, kun perusoikeuskirja on relevantti, se varmasti katetaan. Olettaisin, että näin on 22. helmikuuta asia käsitellään. Silloin on kuuleminen oikeuslaitosten edustajien kanssa. Ja Tanja Fajonille loppu vielä indikaattoreiden kehittäminen. Miten niitä sitten loppujen lopuksi käytettäisiin, se jää nähtäväksi. Kyse on myös siitä, mitä Frank Engel sanoi. Miten me määrittelemme demokratian? Miten oikeusvaltio määritellään? Miten sitä mitataan? Mitä standardeja vasten? Ja mitkä ovat ne syyt, miksi Timmermans toistaiseksi on oikeastaan kieltäytynyt tekemästä ehdotusta komissiosta? Hän sanoo, että ei demokratia ja oikeusvaltiota, perusoikeuksia voi kvantifioida ja siksi ei tarvitse tehdä mitään. Toki tässä on jotakin peräkin, mutta samanaikaisesti kyllä tästä voidaan tehdä myös konkreettisempaa. Silloin kun joku haluaa liittyä unioniin, me tiedämme oikein hyvin, miten arvioidaan sitä, täyttyvätkö standardit. Varmasti voimme jonkinlaisia standardeja kehittää, määritellä ne niin, että ne soveltuvat myös nykyjäseniin unionissa. Toivottavasti, aivan niin kuin Timothy totesi, voimme välttää ne katkerat, päämäärättömät kiistat yhdestä tai toisesta jäsenvaltiosta. Olen ollut hyvin turhautunut, koska on tehty niin vähän perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden parantamiseksi unionissa, että tästä on aiheutunut jakolinjoja. Tässä mietinnössä on kyse myös tästä. Mehän esitämme pyynnön komissiolle, jotta se tekisi lainsäädäntö- ja politiikkaehdotuksia. Ja tämä on jonkinlainen ensiaskel niin, että teemme arvoyhteisöstä todellisuutta. Kiitos keskustelun osallistujille. Mennään kohtaan viisi. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Nyt käsitellään kahta työasiakirjaa. Yhteisesittelijät Rauva Metsola ja Rauva Kienke rajaturvallisuus- ja viisumipolitiikka mukaan lukien Frontex ja muiden asian oli toinen sitten Euroopan eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tehokas täytäntöpano EASon rooli mukaan lukien. Nyt kun ollaan myöhässä, niin minä lyhennän alustustani ja siirrytään ensimmäisen työasiakirjan esittelyyn. Rajaturvallisuus ja viisumipolitiikka. Sitten kun kumpikin työasiakirja on esitelty, niin sitten alkaa keskustelu ja kysymykset. Kiitos kollegoille, jotka ovat jääneet ja odottaneet viivästyksestä huolimatta. Omissa muistiinpanoissani on Rova Metsola ensin. Kollega, pyytäkää vain puheenvuoro, jos haluatte osallistua keskusteluun. Roberta Metsola ilmeisesti ensin. Roberta, puhut tästä ensimmäisestä työasiakirjasta, jos sain sen oikein rajaturvallisuus- ja viisumipolitiikka suunnilleen. Ole hyvä. Um, um, I will... Varmaankin nyt yksi alustus kummastakin työasiakirjasta tänään. Voin puhua suhteellisen lyhyesti. Nyt ollaan lähestymässä loppua hyvin pitkässä ja suoraan sanoen joskus vaikeassa prosessissa kun tänään esittelemme jäljellä olevat työasiakirjat. Ei ole ollut aina yksinkertaista ja helppoa, mutta koko ajan olemme yrittäneet parhaamme löytää yhteistä pohjaa eri ryhmien kesken siitä, mikä usein on. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä kahtia jakava asia. Kun tähän lähdettiin, niin tiedettiin, että jotta saadaan johdonmukainen vastaus muuttoliikeasioihin, tarvittaisiin kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka käsittelee kaikkia aihetta. Kahdeksan niitä yksilöitiin, joihin pitäisi keskittyä. Viimeiset esittelemme nyt, jotka liittyvät rajoihin ja laillisen maahanmuutto. Rajoista puheen ollen ymmärrämme, että jos ei olisi sisäisiä rajatarkastuksia, niin ulkorajaa täytyy vahvistaa ehdottomasti ja tietojenjakoa. Erityisesti Schengenin tietojenvaihtojärjestelmän kautta Tietysti täytyy toisella kompensoida toista. Schengen-alueen ja sisäisten terätarkastusten häviäminen riippuvat siitä, että ulkoisten rajojen valvonta täytyy olla tehokasta niin, että kaikki jäsenvaltiot ulkorajoilla soveltavat korkeita standardeja, jos on tehokas varjavalvonta. Se varmistaa, että Eurooppaan tulevat muuttoliikevirrat ovat hallitut ja että ne saavat suojaa, jotka tarvitsevat, ja erityisesti, että mukaisesti yksilöidään henkilöt, jotka saavat suojaa Euroopassa, kuten myöskin asianmukaiset turvallisuustarkastukset ovat olennaisia. Asiakirjassamme käsittelemme yksityiskohtaisesti sitä, mitä Frontexilta haluamme, ja käsittelemme ehdotusta perustaa uusi virasto, jolla olisi paljon laajempi mandaatti toteuttaa asianmukaista integroitua rajavalvontaa unionitasolla. tasolla Erityisesti kun ajatellaan tilannetta kentällä viimeisten kuukausien aikana, niin tehokas ja senmukainen strategia ulkorajojen turvaamisessa on tarpeen ja asia on kiireellinen ja odotan innolla keskustelua komission ehdotuksesta tässä suhteessa. Toinen työasiakirja käsittelee yhteistä eurooppalaista turvakierrostelmaa. Se oli vaikea Dublinista, jos puhutaan, ja erityisesti täytyy ymmärtää se rajoitukset ja se, että on selvää, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä paljon enemmän, jotta Euroopalla voisi olla todellakin yhdenmukainen turvapaikkajärjestelmä. Esitämme joitakin vaihtoehtoja tässä mielessä, joita voidaan ottaa huomioon sen uudistamisessa. Sisäisissä siirroissa ymmärretään, että kun suojelua tarvitsevia tulee Eurooppaan, niin siitä täytyy siirtyä eteenpäin, löytää ratkaisuja, jonka meitä kaikki jäsenvaltiot voivat jakaa vastuuta, eikä että vain ne, jotka ovat ulkorajoilla. Tästä täytyy tulla perustavalatuuden pilari kaikille muutoksille, turvapaikkakäytäntöihin ja lakeihin. Puhutaan Eurodaksista, Eurodakista ja siitä, että artikla 9 asetuksessa velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan sormenjäljet kultakin hakijoilta, jotka ovat yli 14-vuotiaita, ja sen tiedon täytyy siirtyä eteenpäin. Meillä on myös asiakirja laillisesta maahanmuutosta. Tunnustamme, että jotta ihmiset eivät tulisi Eurooppaan huonosti tarkoituksen sopivilla aluksilla, riskeeraavat henkensä ja ei ole pitkän aikavälin strategia, mutta joka tapauksessa jäsenvaltio on oikeus määrätä kolmansien maiden maahantulijamääristä, joka tulee niiden alueelle työnhakuun, täytyy edelleen olla ohjaava periaate kaikissa lähestymistavoissa. Puhutaan sinisestä kortista erityisesti. Ja odotetaan sen uudistamista, että se olisi siis sekä kohdistettu että kunnianhimoinen, että jäsenvaltiot voisivat yksilöidä puutteita omilla työmarkkinoillaan, joissa kol- kolmansien kansalaisia voitaisiin käyttää täyttämään näitä aukkoja. Täytyy katsoa, että mitä aloja voidaan parantaa, mitä sektoreita, missä niitä voidaan kehittää eteenpäin. Seuraavat vaiheet on hyödyntää näitä asiakirjoja ja muita selvityksiä ja kaikki päätöslauselmia, jotka olemme hyväksyneet tähän asti. Ja joulun ylikin tehdään työtä, jotta laadimme mietintöä, jonka esittelemme teille hyvät kollegat 18. tammikuuta. Kuten sanoin alussa, tämä ei ole ollut helppo prosessi. ymmärnyt. jotkut kollegat ovat olleet sitä mieltä, että heillä on vaikeuksia allekirjoittaa. Kehotan heitä jättämään tarkistuksia sitten, kun he luonnoksen meiltä saavat. Täytyy kuitenkin sanoa, että uskon, että tämä versio työasekirjasta juontuu mahdollisimman laajasta ryhmät kattavasta tuesta, joka tällä on pystytty saamaan aikaan. Jos jotain on tänä vuonna nähty, niin se on se, että jos johonkin halutaan päästä, niin ei voida jäädä omiin juoksuhautoihimme makaamaan. Ennen kuin Cecilille jatkan puheenvuoron, niin kiitos kaikille, kaikille jatkuvasta tuesta, palautteesta ja yhteistyöstä todellisessa yhteisyyden hengessä ja täytyy olla kunnianhimoisia, jos haluamme päästä mihinkään ja erityisesti tässä aiheessa. Ja päätän toivottamalla hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Niin, olisi. This is the last uh, staging post till we have the draft report, which will be... Niin, 18. tammikuutahan on tämä mietintö luonnoskäsittelyssä, ja nyt on ollut kovin monimutkainen tehtävä. Se kattaa koko muuttoliikkeen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Se on laaja poliittinen pyre. Niin ei tämä helppoa ole. Nyt piti mainita, että tämä on viimeinen keskustelenko ennen kuin miten tullaan esitellään. Miten todennäköisesti esitellään. Cecil, haluatko yhteisesittelijän jotain tähän lisätä? Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja näiden viimeisen kolmen työasiakirjan loppuun, loppuun saattamisen jälkeen voisimme sanoa, että valmisteleva työ on nyt valmis. Mietintöluonnos, kuten kollegani jo tässä sanoi, esitellään Libe-valiokunnassa 18. tammikuuta Strasbourgissa. Kuten näitte, kaikki nämä asiakirjat ovat hyvin yksityiskohtaisia. Niissä kuvaillaan eri tilanteita ja analysoidaan nykytilannetta Mukana on lausuntoja, tutkimuksia hyvin arvovaltaisilta tahoilta. Lopussa on myös varjoesittelijöiden ja esittelijöiden suosituksia. Aina ei ole ollut helppoa sopia tekstistä, mutta kompromissihalukkuutta on kyllä onneksi löytynyt poliittisilta ryhmiltä. Haluaisin kiittää Roberta Metsolaa hänen yhteistyöhalukkuudestaan ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tämän, tähän työhön osallistumisesta. Haluaisin lyhyesti luonnehtia näiden työasiakirjan sisältöä aloittain yhteisestä e- eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelystä ja, du- ja päättäen Dublinin järjestelmän. On selvää, että Dublinin järjestelmän kautta ei ole täysin pystytty täyttämään sitä henkeä, jonka puolesta, jonka, jossa se tehtiin, jonka kautta taattaisiin kansainvälinen suojelu ja parannettaisiin turvapaikkamenettelyn tehokkuutta ja väitet, vältettäisiin tällainen turvapaikkasoppailu. Näiden viime vuosien merkittävien maahanmuuttovirtojen jälkeen tilanne on hyvin kriittinen. Dublin menettelyt ovat edelleen monimutkaisia kalliita ja, ja, ja, ja ihmiset siirtyvät edelleen laittamasta. Meiltä puuttuu selkeä hierarkia koskien toimivaltaista tai jäsenvaltiota ja, ja menettelyn arviointia ja per, perhesitteiden arviointia. Tärkeimpänä kriteerinä on pidetty edelleen ensimmäistä jäsenvaltiota, johon on saavittu olisi voitava toimia toisin liian usein. Maantiede ja, ja näiden salakuljettajien reitit määräävät tämän ensimmäisen jäsenvaltion perhesiteiden pitäisi olla tärkeämpi ja sen pitäisi mennä pidemmälle kuin vain ensimmäisen asteen sukulaisuus. Toivomme, että voimme tehdä selkeän analyysin eri mahdollisuudesta ja tehdä kunnianhimoisia ehdotuksia. Voitaisiin esimerkiksi ajatella keskusjärjestelmää, jonka kautta määrättäisiin vastuut. Se olisi solidaarisuuden hengen mukainen ja sen kautta voitaisiin jakaa vastuu kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Tällainen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön niin, että määriteltäisiin jokaista jäsenvaltiota varten tietty kynnys, jonka jälkeen uusia tulijoita ei tarvitsisi ottaa niin kauan kuin muut jäsenvaltiot olisivat myös saavuttaneet oman kynnysarvonsa. Tämän lisäksi pyydämme vastaanotto, olosuhteiden harmonisointi ja vastaanoton harmonisointi kaikkialla Euroopassa niin, että voitaisiin välttää näitä uudelleen edelleen liikkumisia on vielä liian monta jäsenvaltiota, joka ei ole sopeuttanut eurooppalaista yhteistä turvapaikkajärjestelmää, eikä ole, eivätkä ole ottanut sitä omaan kansallisen lainsäädäntöön, jossa on selkeitä hyötyjä. Työasiakirjassa käsitellään myös taloudellisia maahanmuuttajia. Lähdemme siitä siinäkin nykytilanteeseen liittyvästä tosiasiasta eurooppalainen lainsäädäntö on pirstoutunut tai kansa, kolmansien ja sen suhteen, miten kolmansien maiden kansalaiset voivat äh, päästä töihin. Löydätte paljon tietoja ja tilastoja Euroopassa. Kärsitään äh, väestön äh, vähentymisestä ja siitä on, siitä on kielteisiä vaikutuksia työmarkkinoille. Siinä analysoidaan myös maahanmuuttajien pätevyyttä. Niitä ei vielä hyödynnetä riittävästi myöskään sektoreille, joilla on vaarana joutua työntekijän puutteeseen vuoteen 2020 mennessä. 80 prosenttia maahanmuuttajista eivät tule pakolaisina vaan muista syistä. Meillä on hyvin pirstautunut lähestymistapa maahanmuuttoon, jossa henkilöitä käsitellään ammattikunnittain. Meillä ei ole kokonaisvaltaista lähestymistapaa jossa huomioitaisiin eurooppalaisen työmarkkinoiden tarpeet. Teemmekin tässä mielessä muutamia ehdotuksia. Mainitsen että tärkeimmät. Haluaisimme rohkaista jäsenvaltioita Euroopan unionia tunnistamaan työmarkkinoiden rajoituksia niin, että pitkällä aikavälillä Euroopan unionilla olisi yleisiä sääntöjä koskien taloudellista maahanmuuttoa niin, että voitaisiin paikata näitä puutteita. Su- suosittelen myös pätevyyksien parempaa tunnistamista niin, että taloudelliset maahanmuuttajat voisivat päästä koulutusta vastaavaan työhön. ehdottamaan erilaisia välineitä. Tarvitaan innovoivia välineitä, joilla voidaan asianmukaisesti vastata niihin haasteisiin, joita Euroopalla nyt on. Lopuksi sinisen korttia, sinistä korttia koskevaa direktiivistä. Mielestäni tällä tekstillä ei vastata Euroopan työmarkkinoiden tarpeita – eikä se ole asianmukainen kanava laillista maahanmuuttoa varten. Kun komissio tekstejä tarkastelee, komission olisi poistettava eh, rinnakkaista kansallisista järjestelmistä epäjohdonmukaisuudet. Toivomme, että tarkastellaan uudelleen direktiivien niin kunnianhimoisella tavalla, erityisesti huomioiden sen soveltamisala. Tämä viimeinen tuomio, eh, viimeinen työ asiakirja, joka koskee viisumipolitiikkaa. Komissio, komission maahanmuuttoagendassakin on, on todettu, että ulkorajat ovat osa yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Haluaisimme, että ulkorajojen kautta voidaan suojella maahanmuuttajien oikeuksia ja kansainvälistä oikeutta. Ulkorajojen hallinnosta haluaisin muistuttaa alueen vesien valvonnasta pelastusoperaatioiden lisäksi. Meillä on tämä viimeinen työasiakirja, jossa on paljon teknistä tietoa. Olemme käsitelleet pitkälti Frontexin ja muiden virastojen työtä ja Schengen ja viisumilainsäädäntöä. Meidän suosituksemme ovat tässä rajoitteettumpia käsittelimme sitäkin, että parlamentti pian ottaa kantaa mekanismeihin, jotka koskevat työasiakirjaa ja viittaan tässä viisumikodeksin uudistuksiin. Komissio on juuri tehnyt lainsäädäntöehdotuksia koskien erityisesti uutta rannikkovartio- ja rajavartiovirastoa. Parlamentti ei ole siihen vielä pystynyt ottamaan kantaa. On ehdotettu myös Schengen kodeksin uudistuksia. Ryhmämme odottaa näitä ehdotuksia innolla. Ne ovat ryhmällemme tärkeitä ja tulemme tekemään yhteistyötä viisumikodeksin uudistamisen puolesta, jotta siitä tulee tehokas väline, jonka kautta voidaan taata turvallinen pääsy kolmansien maiden kansalaisille Euroopan unioniin. En halua puhua pidempään, mutta haluan kiittää kollegoita ja kaikkia varjoisettilijöitä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää myös libevaliokunnan sihteeristöä teknisestä tuesta, jota se on näinä kuukausina antanut. Kiitoksia. Thank you, Cecil. Um... Kiitos, Cecil. Niin, tarkistaisin nyt puheenvuoropyyntölistan ja suljen sen. Helga Stevens, ECR, Barbara Guesta, edustaja Kurar, EFDDstä. Rava Winberg tulee tähän lisäksi. Sitten Fernando ja edustaja Köelio. Ja nyt puhelista kiinni. Älkää pyytäkö enää puheenvuoroa, ah, koska 18.30 täytyy lopettaa. Rova Stevens varjoesittelijöistä. Sopiko kaksi minuuttia kollegat, koska en halua ylittää 18.30. Okei, okay, dank u wel voorzitter en collega's. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijöitä heidän alustuksistaan. Olen myös saanut tietää, että he haluavat saada mahdollisimman laajan tuen mietinnölle. Jotta saamme hyvän tuloksen, niin täytyy valvoa sitä, että kaikki poliittiset ryhmät ovat alusta lähtien mukana työssä. Me olemme olleet mukana vasta tässä loppuvaiheessa, kun teksti oli oikeastaan jo valmis. Minusta tämä ei ole hyvä työskentelytapa. Tämän kritiikin halusin esittää tekstin osalta. Totta kai osallistuimme osaan laadintatyöstä, mutta vasta viime vaiheessa pahoittelen todellakin tätä tilannetta ECR-ryhmän näkökulmasta. Itse työasiakirjasta sanoisin, että olisin halunnut tehdä siitä ehdotuksen, mutta totesin, että aloitteistani huolimatta esittelijät ovat kirjanneet kaiken haluamallaan tavalla. Toki tiettyjä parannuksia on tehty mutta minä en kyllä enää oikeastaan löydä poliittisia linjauksia niin tästä te- tekstistä. Se on epärealistinen teksti, jossa on sellaisia ratkaisuja, joita ei voida toteuttaa, eikä huomioi myöskään väestön parasta etua. Dublinin sääntöjen uudistaminen sisältäisi myös tämän uudelleen jaon. Minusta ulkorajojen valvonta ei myöskään korosteta riittävästi. Olemassa olevaa lainsäädäntöä ei paranneta riittävällä tavalla eikä huomioida olemassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. Siihen, mitä Mutti Merkel ehdottaa, meillähän tulee maahanmuuttajia Euroopan alueelle ja heidät tulisi jakaa sitten jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä mahdollistaa sen, että sitten pääsee sosiaaliturvan piiriin. Ennen kaikkea kyse on siitä, että pitää välttää kriisi. Ja tämä tilanne on ollut aivan mahdotonta hyväksyä Flanderin valitsijakunnan silmissä. Totta kai tarvitaan uudelleenjakoa, mutta tiukkojen ehtojen puitteissa ja rajoittamalla virtoja. Esittelijöiden täytyy todellakin vakavasti miettiä tulosta, mitä he meille ehdottavat. 18.30 jälkeen ole tulkkausta, joten pyydän, että pidätte puheenjohtajasta kiinni. Kiitos. Barbara Finelli, sinähän aina pidät puheenjohtajasta kiinni, joten ei ollut sinua kohtaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä erittäin hyvästä työstä. Tämä on oikein huolellisesti tehtyä hyvää työtä. Minulla olisi muutamia tärkeitä kysymyksiä, jotka haluaisin nyt esittää. Ettei, tämä, ettei tässä työasiakirjassa vain, vain äh, kuvaltaisi nykytilannetta ja esitettäisiin muutamia pieniä uudistuksia. Haluaisin keskittyä muutamiin harvoihin asioihin. Ensinnäkin Frontex, josta tulisi nyt eh, rannikkovartiosta virasto. Kyseessä olisi siis uusi Frontex, joka voi puuttua tilanteeseen ilman jäsenvaltioiden lupaa. Kuinka vastuukysymykset ratkaistaan? Frontexin johtaja ei ole valittu, hän ei ole vastuuvelvollinen millekään parlamentille. Meillä olisi siis virasto, jolla on kaikki valtuudet, mutta vastuu on edelleen jäsenvaltioilla. Sitten toinen Frontexia koskeva kysymys silloin, kun puututaan kolmensien maiden tilanteeseen ilman ihmisoikeuksien suojaa, Pitäisiköhän tämä ottaa mietintöön? Sitten etsintä- ja pelastustoimet. Minusta se ei ole komission asialistalla enää sen suurempi prioriteetti. Ehkä se olisi hyvä olla myös mukana. Viimeinen asia, kolmannet maat erityisesti. Olen tänään huolissani Turkista. Minusta on selvää, että tämän tyyppisessä mietinnössä pitäisi selvästi sanoa, että yhteistyösuhteet maan kanssa, joka järjestelmästi rikkoo perusoikeuksia – on keskeytettävä. En tämän enempää, kun 2 minuuttia 12 sekuntia on jo kulunut. Kiitos. Thank you, Barbara. Um... Kiitos, Barbara. Seuraavaksi herra Korab. Grazie. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä. Minusta tässä on saatu aikaan erittäin hyvä työasiakirja siltä osin, kun käsitellään eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Nämä kaksi muuta työasiakirjaa, niihin minulla on jotenkin kysymyksiä vähän saman tyyliin kuin Barbara Spinelli esitti eh, ehdotuksien puolelta jotenkin puuttuu, vaikka kuvailu on sinänsä hyvä. Täällä on selvitettäviä asioita vielä. Mutta tästä turvapaikkajärjestelmästä suhtaudun hyvin myönteisesti tähän asiakirjaan. Kaikki varmaankin ymmärtävät tässä vaiheessa, että Dublin järjestelmä on epäonnistunut ja siitä on päästävä e- eteenpäin. Hyvin myöhään tämä on huomattu. Toivon, että voimme nyt ottaa nämä riittävät askeleet eteenpäin, niin että voidaan vastata haasteisiin, jossa on pedissä koko Euroopan unionin olemassaolon oikeutus. Myös tämä keskitetty järjestelmä turvapaikka-asioiden, turvapaikkahakemusten käsittelyn varten on hyvä asia. Näin voitaisiin helpottaa painetta jäsenvaltioissa ja voitaisiin ehkäistä näitä edelleen liikkumisia Euroopan unionissa. Sitten viisumijärjestelmästä. Lopez Aguilar on täällä paikalla. Hän, hän tekee työtä tällaisen humanitaarisen viisumin puolesta. Siitäkin olen aivan yhtä mieltä aikaa ei ole paikka, paljon, vaikka asioita olisi kyllä paljon, joten tässä vaiheessa toivotan teille oikein hyvää joulua ja palataan asiaan myöhemmin. I'm really sorry that the time is squeezed. I mean, it's such... Olen tuohon padoillani tästä aikataulusta. Tämä on niin iso mietintö ja ei ole onnekas aikataulu ja kaikki muukin, niin kuin tiedätte. On joka tapauksessa eteenpäin. Seuraavaksi äh, herra Lopes Agiari. Yrittäkää kahta minuuttia. Loppu lähestyy. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Koraolle hänen esittämästään näkökohdasta. Se oli juuri minunkin pyrkimykseni. Tietysti pisteet sekä äh, molemmille esittelijöille, Rova Kienkelle ja Rova Metsolalle. Se, miten minä näen asian tässä mietinnössä nimenomaan viitataan sen tärkeyteen, että todellakin lopulta nyt avataan laillisia reittejä niille, jotka yrittävät tulla EUn porteille kaputtaa ovelle. Haluan muistuttaa, että nyt satun olemaan tässä uudelleenlaatitussa viisumikoodistossa ja yksi relevantein pointti, jonka haluan siellä esittää, siis näille ryhmille, jotka edelleenkin ovat vastahakoisia harkitsemaan, on juuri se, että otetaan humanitaariset viisumit mukaan. Ei pelkästään, että saadaan aika jonkinlaista johdonmukaisuutta artiklojen 19 ja 25 välillä tehokkaassa viisumikoodistossa, vaan myös, että avataan laajemmin laillisia reittejä niille, jotka yrittävät saada humanitaarisen suojeluaseman verraten sitovaan EUn humanitaariseen lainsäädäntöön ja kunkin jäsenvaltioon. Ihan vain kiinnittääkseni huomioni siihen, että sekä ryhmät että esittelijät kiinnittävät huomiota siihen, miten tärkeää on yhdistää valmiutamme ja antaa laajaa tukea tälle asian mukaiselle hienolle tyylle liittyen siihen työhön, joka koskee viisumisäännöstöä ja sen uudelleen laatimista. Kiitos. Juan, um... Kiitos Juan. Seuraavaksi herra Kölja. Also want to... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää ja onnitella kollegoita Metsola ja Kienge heidän tekemästään työstä. Korostaisin viisumipolitiikan ja rajavalvonta asiakirjaa. Tässä asiakirjassa tehdään selväksi, että ei ole mitään ihmelääkettä, jolla ratkaistaisiin tämä pakolaiskriisi. Mikään rajavalvonnan merkitys, jos meillä maahanmuuttopolitiikka epäonnistuu eikä ole yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Meillä on oltava strategia, jossa todellakin toimitaan kokonaisvaltaisesti. Rajahallinto on välttämätöntä ja se pohjautuu kahdelle periaatteelle. Keskinäiseen luottamukseen ja jaettuun vastuuseen. Tämä täytyy toteuttaa myös käytännössä. Toisaalta Schengenin mekanismin ja SIS-järjestelmä ovat tämän luottamuksen pohjana. Ja toisaalta taas Frontexissa kyse on jaetusta vastuusta, koska se tarjoaa tukea kaikille jäsenvaltioille riskianalyysissä, rajan valvonnassa, niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat erityisen paineen kohteena. On tehtävä selväksi se, mitä me haluamme Schengenistä ja siitä varmasti keskustelemme huomenna aamulla, joten en nyt tästä tämän enempää puhu. Palaisin aiempaan kommenttiini. Niin tehokkaaseen rajahallinnointiin. Se ei ole mikään ihmelääke, mutta jos me haluamme säilyttää Schengenin alueen kokonaisuuden ja haluamme kunnioittaa perusoikeuksia pakolaiskysymyksissä, niin tarvitsemme ulkorajojen parempaa hallintoa, hallinnointia. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme myös keskinäistä kunnioitusta ja vastuunjakoa. Sen takia komission ehdotus eurooppalaisesta rajavalvonta, rannikkovalvonta joukoista menee oikeaan suuntaan. Sellainen strategia, joka kattaisi kaikki nämä elementit, olisi oikea. Me emme saa pelätä sitä, että ryhdymme työstämään näitä hankkeita, jotka nyt on jo esitetty. Kiitos. And finally Mrs. Winberg. Kiitos Carlos Esitterova Winberg lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Rajasuojassa heikkoutenahan on se, että tietyt jäsenvaltiot toimivat vain läpikulkumaina. Petsarilta kuulettiin, että jos on yli 14-vuotias, niin silloin ei oteta sormenjälkiä, vaikka pitäisi. Mutta nähdään, että se ei toimi Kreikassa ja Italiassa. Nyt jos Italia ja Kreikka tekevät hommansa, niin miten näitä suuria maahanmuuttomääriä käsitellään? Mehän tiedämme, että odotamme itseltämme, tai odotamme ensi vuonna, että tulee jopa kolme miljoonaa. Nyt jos näillä niin kutsutulla hotspoteilla tämä halutaan ratkaista, niin mehän olemme nähneet tähän asti, että on onnistuttu jakaa paljon vähemmän. Se oli ihan uskomatonta, miten voidaan edes ajatella, että voidaan selvitä tästä. Ja nyt, jotka ovat näitä kiintiöitä vastaan, mikä on seuraus niille jäsenvaltioille? Otetaanko sanktiot käyttöön vai saako varoitusten jälkeen? Ja ollaanko valmistautuneita mukaan ensi vuoteen? Niin, no tässä kysymyksessä. Thank you. Uh, Kiitos. Sitten takaisin esittelijöiden puoleen. Lyhyt yhteenveto vain kuitenkin. Rovakiankin ensin. Mutta pyydän, että lyhyesti, koska täytyy päättää 10 minuutin päästä. Kiitos. Si, io ringrazio tutti. Haluaisin kiittää kaikkia näistä puheenvuoroista. Varmastikin ehdimme vielä perustellisemmin keskustelemaan aiheesta. Haluaisin vastata vain Barbara Spinellille tästä uudesta virastosta ja muutoksista, joita tehdään Frontexin. Tähän palaamme kyllä vielä, kun keskustelemme asetusehdotuksesta. Etsintä- ja pelastustoimia meidän prioriteetti, se on merkittävä osa ulkoasioiden, val, hallinnointia. En nyt halua pitkään puhua, haluan vain kiittää kaikkia ja haluaisin toivottaa kaikille hyvää joulua. Thanks, Cecile and Kiitos Cecile ja sitten Roberta. Kiitos Claude. Minäkin haluan vilpittömästi kiittää varjoesittelijöitä, Cecilia ja kaikkia henkilökuntaa, joka on auttanut meitä pääsemään tähän tulokseen. Vaikuttava paperi, kasa, joka toivottavasti muotoutuu mietinnöksi, joka saa sitten mahdollisimman laajan tuen eri puolueryhmistä. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että he ovat lähettäneet meille ajatuksiansa ja myös asiakirjojensa. Helka Stevensin huoli toivottavasti tulee huomioiduksi. Hän nosti esille huolia, joita on jo käsitelty muissa työasiakirjoissa. Ne tulevat käsitellyiksi sitten, kun lopulliseen versioon asti pääsemme. Varmasti tarkistuksia tulee. En kuvittelekaan, etteikö niitä tulisi ja sitten mielelläni käyn lävitse kunnollisen prosessin, jotta saamme aikaiseksi tekstin, joka päätyy täysistuntoon mahdollisimman laajalla puolarajat ylittävällä tuella. Kiitos. Täysin molempia esittelyitä. Tämä ei ole helppo tehtävä. Ja kuten Rova Spinellin kysymys toi esiin, nyt kun tätä kokonaisvaltaista mietintöä tehdään, niin neuvostossa tulee koko ajan uusia ehdotuksia tässä tapauksessa kirjoittamaton, eli tässä on aika paljon haasteita semminkin, kun yritetään saada aikaan poliittista konsensusta, mutta sen lisäksi vielä yksityiskohtien määrää jotain sellaista, mitä ei ole aiemmin koettu. Kiitos jäsenille, joilla oli jäädä loppuun asti ja antaa panoksensa, koska halutaan tämä saada tehtyä. Kiitos esittelylle työstään. Odotan kovasti mietintöesitystä 18. Silloin ainakin kunnon teksti, jota voimme tarkistella tilanne on paljon vakaampi meille. Kiitos jäsenille, jotka investoivat aikaansa tähän. Odotan mietintöä 18. Huomenna nähdään yhdeksältä niille, joita en näe. Hyvää joulua. Mutta loput näemme kello yhdeksältä. Ei ole veruke, että te tule. Täytyy tulla yhdeksältä, muuten olen täällä yksi. Joten tulkaa huomenna yhdeksältä.